Good morning, colleagues. Hyvää huomenta, kollegat. Ennen kuin aloitamme kokouksen tänä aamuna, haluaisin muistuttaa kaikkia, vaikka varmasti tiedättekin. Nyt on 22. maaliskuuta 2017. Nyt on Belgian ja Brysselin historian historian äh, eräs synkimmistä vuosipäivistä, kun terroristit iskivät Brysselin lentokentälle ja Malmökin metroasemalle. 32 ihmistä kuoli 30, 320 loukkaantuneissa iskuissa. Meillä on tässä valiokunnassa erityinen vastuu koskien näitä valitettavia tapahtumia. Ja minä haluaisin nyt kaikkien meidän nimissä tehdä kunnianosoituksen kaikille, jotka kärsivät näissä iskuissa ja ennen kaikkea muistaa uhreja ja heidän perhettä, heidän ystäviä. Kymmeneltä tänä aamuna puhemies on kutsunut meidät kaikki kokoontumaan täysistuntosalin eteen minuutin hiljaisuutta varten, joten minä ehdottaisin teille, että 9.55 kokous keskeytetään, jotta me kaikki voisimme kokoontua täysistuntosalin eteen minuutin hiljaisuutta varten ja 10.15 kokous jatkuisi. Mikäli tämä sopii teille 9.55, istunto keskeytetään, jotta voimme yhdessä siirtyä noudattamaan tätä minuutin hiljaisuutta puhemiehen ehdotuksesta. Nyt siirrymme käsittelemään esityslistaa. Ensimmäisen meidän tulee hyväksyä esityslista, millä olisi muutamia muutoksia. Kohta 13 koskien Sveitsin kansanäänestystä on lykätty. Ja sitten trilogineuvottelut kohta 14 käydään kello 17 jälkeen. Ja mikäli muita huomioita ei ole. Tämä hyväksytään tämä esityslista. Tanska, Malta, Kroatti ja Iiri eivät ole kieliregiimissä. Meillä on sähköinen äänestys huomenna kello 12, joten ottakaa äänestyskortit mukaan. Siirrymme kohtaan kolme esityslistalla. Ja tässä käsitellään monivuotista ohjelmaa. Sepolin johtaja tohtori Banfi pitää tämän esitelmän. Hän esittelee Sepolin monivuotisen esitelmän monivuotisen ohjelman esitelmän ja Sepolhan on Euroopan unionin laivalvonta, koulutusvirasto. Sen mandaatti ja oikeusperusta on muutettu 2015 ja tämän uuden mandaatin mukaan parlamenttia tulee kuulla monivuotisesta ohjelmasta. Haluan nyt toivottaa tervetulleeksi Banfin, joka esittelee monivuotisen ohjelman. Sinulla on 10-15 minuuttia aikaa esitellä ohjelma. Ole hyvä. Honorable members of the parliament. Kiitos, hyvät, kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin minä haluan lämpimästi kiittää mahdollisuudesta olla täällä, jotta voin esitellä teille lainvalvontakoulutusviraston ohjelmasta. Minä haluan puhua nyt näistä kollegion saavutuksista viime vuosilta ja tästä uudesta mandaatista, joka on ollut voimassa ensimmäinen heinäkuuta 2016 lähtien. Ja sitten kerron tästä meidän kulma, kulmakivistä selkärangasta monivuotisesta ohjelmasta. Sepolin toiminnasta minä haluaisin kertoa osallistumisen kehittymisestä, kuinka Sepolin toimintaan on osallistuttu. Mielestäni tämä on varsin kuvaileva kuva. Hieman yli 2000 yksilöä osallistui Sepol-koulutuksiin vuonna 2009 ja 2016 vuoden lopun mennessä 18 000 yhdeksänkertainen määrä yksilöitä osallistui koulutuksiin. Lisäksi tässä on myös lukuja ennakoiduista luvuista. Mikäli näitä resursseja saadaan lisää, niin tässä uskotaan kasvun jatkuvan. Tässä dynaaminen kasvu varmaankin jatkuu Euroopan unionin laivalvonta koulutuksen suhteen. Ja tähän kysyntään voidaan vastata niin Sepolin toimesta kuin myös jäsenvaltioiden koulutusinstanssien toimesta. Tämä määrällinen kasvu ei ole ainoastaan merkittävä, kun vastataan kasvavaan kysyntään, vaan me olemme pyrkineet vastaamaan uudenlaiseen – tähän kysyntään uudenlaisilla ratkaisuilla pyrimme ratkaisemaan, luomaan eurooppalaista vainvalvonta koulutuskulttuuria. Meillä on oma maisteriohjelma yhteinen, eurooppalainen maisteriohjelma 20 jäsenvaltiosta Euroopallista saapuu 13 yksilöä koulutettavaksi. Me annamme akateemista koulutusta, operatiivista koulutusta. Ja tämä on erityisen merkittävä koulutusohjelma. Ei varmastikaan tarvinne painottaa, että eheä yhteisymmärrys ja operatiivinen toiminta on toimivan yhteistyön pohja. Tämän maisteriohjelman alumnit siirtyvät johtotehtäviin kansallisiin lainvalvonta, kansallisille lainvalvontaviranomaisille. Kun puhutaan tästä määrällisestä koulutuksesta, niin se on kasvanut, mutta miten laadullinen puoli? Me haluamme varmistaa, että Sepolissa koulutetaan laadukkaasti. Me odotamme. ISO 9001 standard, ja me olemme ensimmäinen lainvalvontakoulutus instanssi, joka on tämän saanut, ja lisäksi noitamme Kirk Patrickin mallia. Yleinen tyytyväisyystaso on äärimmäisen korkea, 95 prosenttia viime vuodelta. Uskomme, että Euroopan unioni ja Euroopan poliisikorkeakoulun molemmat onnistua tässä tärkeässä tehtävässä. Minä haluaisin korostaa, että vaikka osallistujien määrä on kasvanut ja olemme tehneet paljon enemmän, niin saman aikaan inhimillinen pääoma ja budjetti on pysynyt samana. Tässä voidaan nähdä korrelaatio tämän henkilöstön ja budjetin välillä. On sanottava, että tätä inhimillistä pääomaa ei ole samassa suhteessa talousarvioon ja me pyydämme enemmän resursseja, jotta voimme vastata meidän, voimme viedä läpi meidän tehtävät. Sitten osallistujien ja budjetin suhde kutakuinkin samalla budjetilla me olemme kouluttaneet yhdeksän kertaa enemmän ihmisiä. Tämä on mielestäni eräs syistä sille, että tarkastajat ja ulkoiset arvioitsijat ovat todenneet, että Sepol käyttää äärimmäisen tehokkaasti sille suotuja resursseja. Uusi oikeudellinen valtuutus. Me erämme muuttuvassa maailmassa turvallisuusasioita ei voi koskaan arvostaa liikaa, joten aiemmin Sepol ei pystynyt vastaamaan näihin uusiin tarpeisiin, joten tämä uusi mandaatti on linjassa turvallisuustarpeiden kanssa, joita Euroopan unionissa on. Ja lisäksi tässä annetaan Sepolille uusia tehtäviä ja vastuita. Me olemme katsoneet tätä uutta mandaattia mahdollisuutena ja haasteena. Muutamia asioita. Euroopan poliisikorkeakoulun pitää koordinoida ja panna täytäntöön koulutuksia. Aiemmin se oli pannut täytäntöön koulutuksia, vaan ainoastaan nämä täytäntöönpanokumppanit, eli kansalliset poliisikorkeakoulut toimivat tässä tehtävässä. Meillä on 30 koulutusta tässä vaiheessa, mutta nyt meidän on priorisoitava henkilöstöresurssejamme, jotta voimme viedä läpi nämä tehtävämme. Seuraava kohta koskee tätä kansain, sisäisen turvallisuuden ulkoista ulottuvuutta Euroopan unionissa. Sepol on saanut myös valtuudet viedä läpi koulutuksia kolmansissa maissa. Tämä on tärkeä asia, mutta haluaisin muistuttaa, että vuonna 2009 mitä tulee osallistumiseen, niin EU-jäsenvaltiot osallistuivat koulutuksiin ja viime vuonna 45 maata osallistui Sepul-koulutuksiin ja vastaisuudessa maita tulee vielä enemmän mukaan. Uusi asetus vaatii tullessaan laajamittaisia vaikutusten arviointeja – Näissä punnittiin uutta oikeuskehystä ja tähän liittyviä eurooppalaisia strategioita, turvallisuus, maahanmuuttoagenda, terrorismi, kyberturvallisuusagendat. Ja teho tehokkuus ja resurssit. Me parannamme näillä resursseilla tehokkuutamme ja vaikka me näistä puhutaan paljon, niin tämä liittyi 2011-2015 toimintakauteen. Silloin ulkoinen arvioitsija totesi, että CEPOL on tehokas resurssien hallinnan suhteen. Ja todettiin, että mikäli CEPOL haluaa täyttää nämä ovat tehtävänsä kokonaisvaltaisella tavalla, silloin tarvitaan 12 uutta henkilöstön jäsentä. Joten vaikutusten arvioinnin, ulkoisen arvioinnin perusteella laadimme yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa Sepol-strategian. Tämä on tehty komission kanssa sovitun sapluunan mukaisesti. Ja tätä samaa mallia käytetään kaikissa EU-virastoissa. Sepol-strategia seuraa kansainvälisiä strategioita, missio, visio, arvot. Arvot ovat erittäin tärkeitä Sepolille arvoihin kuuluu se, että rakennetaan tätä yhteistä eurooppalaista lainvalvontakulttuuria. Me emme usko standardoimiseen, vaan uskomme siihen, että tärkeät arvot vievät meitä eteenpäin. Ihmisarvot, tämä on tärkeä asia meidän koulutuksessa, ja Sepol pyrkii ihmisoikeuksia vaalimaan. Monivuotiset tavoitteet ovat tärkeä osa toimintaamme 20 asiaa, mihin kiinnitän erityisesti huomiota. Sitten tällaisia avainindikaattoreita ja 18 erityistä riskiä. Sepol kiinnittää erityisesti huomiota korkeatason monialaiseen, innovatiiviseen ja ajankohtaiseen koulutukseen. Koulutuksen on aina oltava ajankohtaista. Mikäli arvioidaan tätä laivaluutayhteisön työkalupakkia, ja mikäli eri toimenpiteet puuttuvat näihin välineisiin, EU-viranomaisten EU-viranomaisten valmiuksien rakentamiset äh, kuin lisäävät äh, laivaluotoviranomaisten kapasiteettia, mutta kansallisella tasolla näistä työkaluista ei ole välttämättä tietoa, joten nyt on paremmat mahdollisuudet taistella terrorismia vastaan, niin toisaalta samaan aikaan osaamisen ja tiedon suhteen on olemassa kuilu. Arvan poliisikorkeakoulun on työstettävä tätä asiaa siten, että että osaaminen ja mahdollisuudet kohtaavat siten, että kaikkia olemassa olevia välineitä käytetään tehokkaasti. Oikeudellisen kehyksen uusi ulottuvuus on se, että Sepol voi tehdä enemmän koskien tiettyjen koulutusalojen tutkimusta. Eräs lippulaiva hankkeistamme ja ohjelmistamme – jota haluaisimme viedä eteenpäin, on tutkimus- ja tiedekonferenssi, joka järjestetään vuosittain. Muutamassa vuodessa me olemme saaneet äh, kansainvälisen tunnustuksen tälle tapahtumalle. Vuonna 2016 koko maanosa oli tutkimus tiedekonferenssissa edustettuna. Siellä oli Interpolin johtaja, ja muita merkittäviä Euroopan edustajia puhumassa. Me olemme saattaneet yhteen kaikki akateemiset toimijat. Kyse on siinä, että saadaan sopiva tasapaino suoriutuvan portaan ja akateemisen maailman välille. Ja kun on siirrytty eteenpäin, lainvalvontatoiminta, mukaan lukien koulutus, perustuu yhä enemmän tieteeseen kolmas monivuotinen tavoite velvoittaa Sepolia luomaan ja ylläpitämään asianmukaisia olosuhteita tälle alati kehittyvälle virastolle. Me pyrimme tähän haasteeseen tarttumaan proaktiivisesti. Tavoite neljä Sepol haluaa, että sitä johdetaan maailmanlaajan organisaation tavoin. 15 vuotta sitten, kun virasto perustettiin, tavoitteena oli harmonisoida 15 jäsenvaltion toimintaa, jotka kuuluvat tähän koulutusinstituuttiin. Myöhemmin, kun Euroopan unionin laajentuminen oli tosiasia, Sepolin toiminta muuttui siten, että mukaan toimintaan tuli myös uusien jäsenvaltioiden poliisikoulutuslaitokset. Myöhemmin, kun turvallisuustarpeet muuttuivat ja näytti siltä, että EU on toimittava turvallisuusasioiden parissa lähinaapurialueella, niin sen jälkeen laajensimme toiminta meitä Eurooppaan. Euroopan poliisikorkeakoulusta on tullut globaali toimija koulutuksen suhteen. Ja kuten sanoin jo aiemmin, kouluttamme 40, 45 maasta työntekijöitä. Uusin hankkeemme on se, että pyrimme parantamaan Tunisiassa, Libanonissa ja Jordaniassa ja Turkissa valmiuksia terrorismin torjunnassa. Puheenjohtaja, minun aikani lienee ohi, joten olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitos Banfi. Kuten aluksi sanottiin, niin parlamentin tulee tulla kuulluksi uuden oikeusperustan mukaisesti. Kiitos tästä esitelmästä. Seppol esittelijä meillä on ollut äh, Gauben, hän valitettavasti ei ole paikalla. Hän on esittänyt pahoittelunsa aiheesta. Nyt jäsenet saavat mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Ole hyvä. Thank you very much, chair. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos tämän päivän esityksestä. Haluaisin esittää konkreettisia kysymyksiä. Mainitsitte sen, että osallistujien määrä on lisääntynyt. Olisi hyvä tietää, Onko tämä lisääntynyt kiinnostus Sepoliin tulossa? Kaikki, tuleeko se kaikista jäsenvaltioista vai suurimmasta osasta jäsenvaltioita vai onko niitä osa ei osallistu ollenkaan tähän? Lisäksi haluaisin kuulla, josko tuo lisääntynyt kiinnostus, no tiedättekö, että vaikuttaako se arkipäiväiseen työhön, jota tehdään kansallisissa poliisivoimissa, ja onko tapahtunut muutosta. Sitten on kysymys tästä yhteisestä maisteriohjelmasta, Tämä perustuu siihen, mitä teette mielestäni jo Sepolissa. Voisitteko kuvailla hieman lisää, että onko kyse täysi, ikään kuin täysimääräisestä pätevyydestä, tutkinnosta, että miten se toimii, mikä konkreettinen sisältö on esimerkiksi. Tämä tulee valmiuksien kehittämiseen kolmansissa maissa. No kun katson, mitä osa jäsenvaltioista ja poliisivoimista tekee kolmansissa maissa, terveyttääkseen ja tukeakseen poliisivirkamiehiä viranomaisia noissa maissa. No se ei ole helppo, helppo tehtävä, kun muistetaan kaikki nämä eri kehykset, perinteet ynnä muuta. Joten millä tapaa te olette mukana tällaisessa valmiuksien kehittämisessä ja pystyttekö sen tekemään, kun on nyt miehistövaietta? Jos ajatellaan EU-matkoja myös kolmansiin maihin – niin no tämä tietysti te, vaatii sitä, että teillä on tietoa konkreettisista tilanteista EUn ulkopuolella. Eli onko niin, että te vain valmistaudutte hyvin yleisellä tasolla, vai kenen kanssa teette yhteistyötä, jotta näille ihmisille annetaan tietoa siitä, mitä heidän edessään on. Kiitos. Thank you, Birgit. And um, Roberto Metsola, please. Kiitos, Birgit. Roberta Metsola. Ähm, Kiitos Claude. Kiitos siitä, että olette paikalla. Haluan pahoitella kollega Galin puolesta, joka ei voi tänään olla paikalla. EPP-ryhmä tukee vahvasti Sepolin tekemää työtä. Me olemme vedonneet sen puolesta, että Sepolin työtä Eurojustin ja Europolin kaltaisesti vahvistettaisiin. Tarvitaan riittävää rahoitusta Sepolin ja tarvitaan myös riippumatonta toimintaa. Viittaan siihen, mitä kollega Sippel jo mainitsi, kun viittasitte koulutukseen ja siihen, että olisi täsmällisempi rooli Sepolilla. Sanoisitteko, että kaikki jäsenvaltiot tasaveroisesti osallistuvat? Oletteko te eh, ikään kuin kääntyneet enemmän jäsenvaltioiden puoleen vai onko tämä mm, päinvastaista suuntautumista? kun ajattelen teidän roolianne ja sitä, että kollektiivisesti puututaan kaikista vakavimpiin yhteisiin riskeihin. Mikä on Sepolin rooli tässä? Teettekö yhteistyötä Europolin kanssa? Luotatteko niihin tietoihin, joita teille toimitaan mahdollisesti eh, kansallisten lainvalvontaviranomaisten mandaatin ulkopuolellakin? Mehän olemme havainneet, että kun poliisin eh, tiedustelu tiedot epäonnistuvat, niin voiko Sepol tässä äh, ikään kuin parsia aukkoja umpeen? Banfi, please. Kiitos Robertta Jos muita kysymyksiä ei ole, Banfi saa vastata. Uh, starting. Kiitos. Aloitan tästä osallistumisesta vuonna 2010, kun aloitin tämän työn. Sain tietää seuraavaa. Jensen valtionedustuksen määrä yksittäisissä koulutuksissa oli 13. Sitten analysoimme asiaa tarkemmin ja silloin selvisi, että taloudellisesti lahjakkaammat maat osallistuvat enemmän. Sitten saimme tietää syyn tälle osallistumattomuudelle. Se ei liity siihen, etteikö olisi kiinnostusta, sen takia piti pohtia uudestaan rahoitusjärjestelmää ja nyt sitten rahoitamme näiden valtion osallistumista EU-perheestä, joilla on vähemmän taloudellista valtaa. Tämä muutos johti siihen, että nyt osallistujien määrä sepulkoulutuksen on 24 valtiota. Se on minusta hyvin ideaalia, jos otetaan huomioon tämä toinen fakta, että on valtioita, jossa on vähemmän lainvalvontaa toimintaa, Luxemburg, Malta ja muuta, se tietysti tarpeet eivät ole samalla tasolla kuin muissa valtioissa, jossa on 180 000 ihmistä töissä lainvaltioissa tai vieläkin enemmän. Eli jäsenvaltioiden sitoutuminen on hyvää. Toinen asia, jonka haluaisin sanoa, on, että kun suunnittelemme koulutusta, budjettoimme 28 paikkaa. Se vaikuttaa oikealta, mutta ei ole korrektia siinä mielessä, että kukin jäsenvaltio voi lähettää yhden ehdokkaan, mutta jos ajatellaan esimerkiksi, mikä on legitiimi tarve esimerkiksi Saksalle tai pienemmälle maalle, no tässä voidaan todeta, että se ei ollut oikein tämä laskelma. Eli mikä nyt sitten tilanne on, no, että kiinnostusta on paljon enemmän kuin mitä voimme tarjota. Paikkoja liian vähän, mutta aina etsimme ratkaisua, jotta on yli 30 osallistujaa per koulutus. Keskimäärin vaikutus, kuten mainitsin, Sepol keskittyy laadulliseen oppimiseen ja koulutukseen ja mittaamme, arvioimme Sepol-koulutuksen vaikutusta, kutsumme sitten niin meillä äh, kurssin jälkeen arvioiti post course evaluation kuusi kuukautta. Koulutuksen jälkeen lähestymme taas näitä toimijoita, jotka osallistuivat koulutuksen ja esitämme kysymyksiä, että hei kaverit, kun menitte kotiin, oletteko voineet soveltaa mitä opitte vai oletteko saaneet vastauksen unohtakaa mitä opitte. Sitten myöskin näitä ylemmän tason toimijoita kysytään tätä line managerilta, että jos heidät on, ovat pyytäneet, että heidän henkilöstö lähetetään Sepalin koulutukseen, koska he ovat siitä jotain, onko näin. Ja kolmanneksi Sepolin odotus eh, saada eh, näitä taitoja ja osaamista kansalliselle tasolle heijastettua paremmin. Tästä on ollut myönteistä palautetta. Sitten tämä maisterikurssi, mainitsin Ei ollut helppoa, kesti kaksi vuotta saada kaksi ehtoa täytettyä. Yksi ehto oli saada sisältöä opetussuunnitelma, joka tyydyttää laivaalvontaviranomaisten tarpeet, mutta koska tämä on maisterikurssi, sen pitää tyydyttää myös akateemiset tarpeet, jotta se saa akkreditoinnin. Se tapahtuu puolestaan Espanjassa, joten kesti pitkään ennen kuin saimme tämän oikean tasapainon ja sovimme, että maisterikurssin pitää antaa teoreettista tai akateemista opetusta ja myös käytännöllistä opetusta. Esimerkiksi jos ajatellaan käytännöllistä toimintaa, niin no, otimme mukaan Prymin päätökset, yhteiset tutkintatiimit, joten hyvin käytännöllisiä asioita ja kysymyksiä. Kyseessä on kahden vuoden kurssista, mutta se ei ole täysiaikaista toimintaa, joten se on jaettu seitsemän moduuliin. Meillä on tällaista sekaoppimista, blended learning. Siinä on siis esimerkiksi yksi viikko yhtä moduulia, eli viittä, viisi päivää tietyssä valtiossa, koska siellä on konsortio käytössä konsortiossa, on 13 jäsenvaltiota, jossa on 23 konsortion jäsentä joten kukin paneeli on eri valtioissa mukana ja varmistaa, että eurooppalainen ulottuvuus toteutuu. Ja esimerkiksi jos moduuli pannaan täytäntöön valtiossa A, se ei tarkoita sitä, että vaan maat ja opettajat ja professorit voivat tulla tuosta maasta, että he pitää, he pitää ottaa mukanakin kolme valtiota. Joten tarjoamme tämän vaihtoehdon oppilaillemme tai opiskelijoille. Ja tämä toimii erittäin hyvin, joten kyse on tästä sulautuvasta opetuksesta. Blended Learning, ja se on hyvin kustannustehokasta. Alle 600 000 euroa maksaa tämä kahden vuoden kurssi. Europol osallistuminen niin siitä vielä pari sanaa. Siihen oli kysymyksiä. Mielestäni tämä on loistavaa ja helmeellistä. Se ei tarkoita sitä, että se olisi täydellistä. Aina yritämme parantaa sitä mikään ja kukaan ei ole täydellistä, niin kuin se voi sanotaan, että vain johtajat ovat, no vitsi, sikseen. Europolin asiantuntijat osallistuvat tähän kurssiin. Toisaalta he myös oppivat itsekin vertaisiltaan ja opetussuunnitelmasta, mutta he haastavat koko kurssia, joten meillä on erittäin hyviä kokemuksia ja ensimmäiset valmistuneet saavat tutkintotoistuksensa nyt, saavat nyt se on lokakuussa ja sitten alkaa toinen maisterikurssi. Valmiuksien kehittäminen kolmansissa maissa. Mikä tilanne on? No, fakta on, että jos otetaan osa virastot huomioon, no meillä on monia yhteisiä asioita keskenämme, ja nyt on eräänlainen valmiuksien kehittämisessä alusta tai foorumia ratkaista, että kun työskennellään kolmansissa maissa ja sitten kun tarvitaan osaamista muista virastoista, niin sitä saadaan. Sepol on etulentiasemassa, koska tiedätte, että meillä on kriittinen etu suhteessa laivavalvontayhteistyöhön kolmansiin maihin. Se, mitä voimme tehdä, on, että Sepol saat tukea Europolilta, Frontexilta, EASolta, e tai muilta tapelinsa mukaan. Ja sitten keskitymme edunsaajamaan todellisiin tarpeisiin. Meidän pitää tietää, että nyt esimerkiksi yhteistyö Turkin kanssa, se on hyvin arkaluontoinen asia nyt. Äärimmäisen arkaluontoista. Mutta Sepol pystyy työskentelemään arkaluontoisimmissakin osissa. Jos ajatellaan valmiuksien kehittämistä sille, että ehkäistään ja torjutaan terrorismi, mutta tämä toimii molempiin suuntiin. Tämä on kumppanuutta. Turkin erityisvoimavirastot, erityisvirastot ovat kokeneita ammattilaisia aivan yhtä ammattilaisia kuin mekin. Heillä on eri tyyppistä asiantuntijuutta ja meillä on toisaalta myös omaa asiantuntijuutta, joten tuomme sen kaiken yhteen. Tämä ei ole helppoa, mutta tässä on toinenkin etu, nimittäin tämän tyyppinen sepolkoulutus, joka tapahtuu kolmansissa maissa, se voi palvella tästä luottamusten rakentamista, mikä on hyvin tärkeää. Kaikella laivalvontayhteistyö vaatii luottamusta ja luottamus ei synny tyhjästä. Valmius, missiot, matkat kolmansiin maihin Teemme läheistä yhteistyötä komission kanssa. Sisäasian pääosasto koordinoimme ulkoisia suhteitamme, kuulemme tai konsultoimme sisäpääasioistan kautta, EUH kautta, teemme läheistä yhteistyötä turvallisuus- ja puolustuskollegion kanssa, koska heillä on oma mandaattinsa antaa koulutusta ja meillä on yhteiset työjärjestelyt siitä ja tietysti työskentelemme yhdessä muiden virastojen kanssa. Ajankohtainen aihe, jos nyt haluan yksinkertaisesti tätä, no se sanoo, että keskitty tämme strategisen suunnittelumme johtajuuteen, jotta voimme olla johtajia kansallisessa yhteisössä, kun vaaditaan tiettyjä taitoa. Ensinnäkin suvaitsevaisuus, selvä viestintäjärjestelmät, että käytetään samoja ilmaisuja, ymmärretään samat asiat, joten ponnistelujen koordinointi tapahtuu kyllä. Sitten yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa. Mainitsinkin osittain ja käsittelin tätä aihetta jo. Sitoutuminen on vahvaa. En näe siinä mitään haasteita, mutta kun puhutaan tiedustelutiedon keräämisestä ja miten te Seposta suorittaa, No, haluaisin antaa konkreettisia esimerkkejä, koska tämä on hyvin tärkeää. Jos halutaan siis räätälöityä koulutusta, no ei riitä, että puhutaan vain sanahelinää. Pitää antaa myös ikään kuin ammuksia, joten haluan antaa konkreettisia esimerkkejä. Yhteiset tutkintatiimit, ne ovat erinomainen väline laivaltaviranomaisten käsissä. Se polantaa koulutusta yhteistyössä Eurojustin, Europolin, ja muiden toimijoiden kanssa. Joten aikaisemmat kokemukset siirtyvät ikään kuin tietokantaan, jotta voidaan antaa konkreettisia esimerkkejä. Ja meillä on sitä varten hyvin monimutkainen paketti, joten annamme kattavan välineen käyttöön, mutta lisäksi on erityiskoulutuksia, miten johtaa muun mm. muassa tällaisia salaisia operaatioita ynnä muuta. Tämä on näihin rajattu pääsy näihin kursseihin ja käsittelemme luontoisia aiheita, myös kyberrikollisuus, maahanmuutto, ihmisten salakuljettaminen ynnä muuta. Toivottavasti vastaukset tyyttyvät, jos ei, niin sanokaa. Thank you very much, Dr. Banfi. And, uh, Kiitos paljon, Banfi. Pahoit pahoitellut, että puhuin vastauksesi aikana. Joudumme hieman sopeuttamaan omaa esityslistaamme. Kiitos kollegoille näistä seikkaperäisistä kysymyksistä. Saimme niiden avulla tärkeää lisätietoa, jotta voimme oikeus perustan mukaisesti suorittaa oman arviomme. Because I need to certify in front of the auditors that Of course, but there will be feedback from the <laughs> coordinators in due course. Thank you. Koordinaattorit antavat aikanaan palautetta. Kiitos paljon. Kollegat, meillä on nyt pieni dilemma niille, jotka eivät olleet täällä, kun esityslista hyväksyttiin, niin me keskeytämme istunnon 9.55 puhemiehen kutsusta. Järjestetään lyhyt minuutin hiljaisuus Brysselin viime maaliskuun terroristiskojen uhrin muistoksi, ja tämä järjestetään siis täysistuntosalin edessä. Me aiomme siirtyä käsittelemään seuraavaa aihetta, joka käsittelee Frontexia kukaan puhujista, Legeri tai muut, eivät ole paikalla, koska kukaan puhujista ei ole täällä, niin minulla on nyt pulma. Aion nyt toimia seuraavasti. Parempia ehdotuksia toki otetaan vastaan, niin aion nyt ehdottaa, että koska kello on Komissio on saapunut. Okay. Komissio on saapunut. Pyydän, että he aloittavat Frontex-esitelmän pitämisen, kun he ovat asettuneet, riisuneet takkinsa. Asettukaa sinne. Okay, I'll begin the introduction. Aloitan johdannolla ja komissio saa sitten esitelmöidä. Tämä koskee Euroopan raja- ja merivartioviraston operatiiviseksi muuttamista. Kuten tiedätte, me ponnistelimme hartiavoimin, jotta saamme nopeasti toimintakykyisen Euroopan raja- ja merivartioviraston ja taistelimme, jotta tämä saisi riittävästi resursseja, jotta voidaan valvoa Schengen-alueen ja EUn ulkorajoja, niin nyt katsomme, miten tämä siirtyminen operatiiviseksi virastoksi on onnistunut. Näin ollen meillä on yleinen keskustelu ja tilannekatsaus sen suhteen, missä mennään. Kuulemme kolmelta toimijalta. Ensin komissiolta, sitten Frontexin johtajalta ja sitten Pabrexilta meidän esittelijältä tämän aiheen tässä aiheessa. Joten ensimmäinen puhuja komissio on valmis. Pyydämme, että komissio aloittaa puheenvuoron. Kerron vielä tästä esityksestä erityispiirteestä. Pyydän, että komissio pitää lyhyen esitelmän. Ja sitten 9.55 tasan keskeytämme istunnon, jotta kaikki voivat halutessaan siirtyä täysistuntosalin eteen. Puhemies on kutsunut kaikki sinne koolle osallistuvan minuutin hiljaisuuteen, joten olkaa hyvä pitäkää esitelmän, niin sitten 9.55 istunto keskeytyy. Komissio aloittaa siis tämän puheenvuorokierroksen. Ja 10.15 sitten jatkuu istunto. Olkaa hyvä. Thank you very much. Good morning. Kiitos. Hyvää huomenta. Minä olen Oliver Seifer, olen Schengenin rajavalvontavirastossa Home pääosastossa varajohtajana, apulaisjohtajana. Jos teille sopii, esittelisin etenemiskertomuksen, ensimmäisen ja toisen kertomuksen jälkimmäinen maaliskuun ensimmäiseltä päivältä. Esittelen ne yhdessä ja myös esittelen kontekstia tässä samalla. Näin varmaankin esitys on johdonmukaisempi. Niin kuin olette jo ilmoittaneet, yhteislain säätäjä on hyvin nopeasti sopinut ja hyväksynyt rajavartioasetuksen 15. joulukuuta 2015 komissiolta ehdotus, sitten kesäkuussa poliittinen sopimus viime vuonna ja syyskuun 13. päivä yhdeksän kuukautta ehdotuksen tekemisen jälkeen hyväksyntä. 6. lokakuuta voimaanastuminen ja nopean toiminnan joukot toiminnalliset toinen joulukuuta ja sitten tammikuussa tänä vuonna seuraava vaihe. Näin olemme saaneet jo esimakua siitä, että asiat etenevät vauhdikkaasti. Frontexin kollegat tekevät kovasti työtään. Juuri eilen komissionisen Avramopulos vieraili paikan päällä ja sai ajantasaista tietoa Frontexista – hän myös muistutti Frontexia siitä, että vielä täytyy edistystä saada aikaan. Tarkoitus on nyt näillä kertomuksilla kuvailla, minkälaista edistystä on saatu aikaan ja mitkä ovat vielä avoimia kysymyksiä, jotta eurooppalainen rajarannikkovartiosto olisi todella toiminnallinen toimintavalmiudessa. Niin kuin tiedätte, kyse on virastosta kautta Frontexista ja toisaalta eurooppalaisesta raja- ja rannikkovartioviranomaisista jäsenvaltioissa. Kyse on tavallaan uudesta elimestä, jossa virastolla on hyvin tärkeä rooli. Tämä on tärkeää tämänhetkisen maahanmuuttokriisin näkökulmasta ja toisaalta se on myös ennakkoehto sille, että Schengen-alue voi toimia normaalisti, kun sisärajoja ei ole. Niin kuin tiedät, jotkut jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön, käyttöön sisärajavalvonnat tämän maahanmuuttokriisin yhteydessä, esimerkiksi Balkanin reitin osalta. Luonnollisesti komissio kannustaa palamaan Schengen-sääntöihin mahdollisimman nopeasti. Virastollakin on tässä keskeinen rooli. Itse kertomus molemmat kertomukset. Joskushan on oikeastaan väärin käsitystä yhteisistä operaatioista, jotka ovat käynnissä jäsenvaltioissa. Noin 1500 rajavartioston henkilöstön jäsentä on mukana yhteisoperaatioissa Kreikassa, 700-800 henkilöä, Italiassa noin 600 Äh, virkamiestä, Bulgaria noin 130 virkamiestä ja sitten länsi äh, alueella vielä joitakin kymmeniä. Nämä noin 1500 henkilöä, heitä ei pidä sekoittaa 1500, jotka ovat valmiudessa Frontexin alaisuudessa nopean toiminnan puulissa, joka on nyt ollut toimintavalmiudessa tammikuun 7. päivästä lähtien. Molemmista kertomuksista näette, että nämä numerot hieman vaihtelevat, mutta yhteisiin operaatioihin siis tällä vahvuudella osallistutaan. Talven aikana luonnollisesti määrät hieman vähenevät ja keväällä määrä taas kasvaa aivan luontaisen kausivaihtelun takia, koska maahanmuuttajia tälle reitille silloin keväällä tulee enemmän ulkorajoille. Tässä käsittelisin aivan erityisesti toista kertomusta. Se on ajantasaisempi tältä osin. Komissio on selkeästi tunnustanut ne puutteet, joita meillä on vielä kuukausitasolla, kuinka paljon veneitä, aluksia, lentokoneita, helikoptereita, ajoneuvoja ja myös virkamiehiä tarvitaan näissä eri operaatioissa – sekä virasto että komissio jatkuvasti painostavat jäsenvaltioita, jotta nämä aukkokohdat, jotka olemme voineet tunnistaa, saataisiin täytettyiksi eri puolilla ulkorajoja. Tästä aivan yksi esimerkki. Kreikassa, Poseidon yhteisoperaatiossa, olemme tunnistaneet tässä kuussa, että puuttuu kaksi helikopteria, yksi alus, yksi partioalus, kaksi kuljetusajoneuvoa ja huhtikuussa samankaltaiset luvut. Tärkeää on ymmärtää, että nämä määrät vaihtuvat ihan päivittäin. Kalustoa jäsenvaltiot siirtävät, sitä tuodaan, sitä viedään pois ja se on käytössä tietyn ajan näissä yhteisoperaatioissa, eli ihmisiä palaa takaisin kotiin jäsenvaltioista, heitä tulee jäsenvaltioista. Tämä ei ole ongelma, koska Frontex on toiminut näin jo vuosikausia ja tämä järjestelmä toimii hyvin. Joskus sekannusta toki syntyy. Kun tämänpäiväisiä lukuja esittelen, niin luvut ovat jo toisen näköisiä huomenna. Tämä on tärkeää pitää mielessä. Kyse on todellakin operationaalisesta prosessista, joka on jatkuva. Sitten Teille on listattu eri operaatiot, niitä en käsittele nyt yksityiskohtaisesti. Toisessa kertomuksessa sivulla 5 toteamme, että komissio on pyytänyt rajavartiovirastoa varmistamaan operaatioiden joustavan toiminnan niin, että jäsenvaltiota on kutsuttu kuukausittain arvioimaan tarvittavat resurssit, eli todellakin päivitetään näitä tietoja. Hyvä uutinen on se, että Frontex jo tekee tätä työtä aivan viikoittain, ei pelkästään kuukausittain. Jäsenvaltiot siis joka viikko päivittävät puutteista ja jäsenvaltiot sitten reagoivat näihin toteamuksiin. Neuvosto viime vuonna tunnisti viisi prioriteettialuetta, kun kyse on täytäntöönpanosta ja toimintavalmiudesta. Katson kellon aikaa, neljä minuuttia aikaa. Lähdetään liikkeelle ensimmäisestä. Ensinnäkin nopean toiminnan mahdollisuudet ja kalusto. Hyvä uutinen tässä on se, että yli 1500 rajavartijaa on valmiustilassa valmiina toimimaan. Tarvitaan vielä jonkinlaisia selvityksiä, loppuselvityksiä, mutta toden totta 1500 rajavartijaa on valmiustilassa, jotta heidät voidaan hyvin nopealla aikataululla ottaa käyttöön, jos tarve niin vaatii. Kaksi minuuttia, ei vaan kaksi päivää. Äh, on tässä 2 plus 3 päivää siis, kun äh, pääjohtaja Legeri päätöksen tekee, ja sitten viisi päivää nopean toiminnan joukot ja kalusto 10 päivään. Eli puhutaan 2-3 viikon kokonaisajasta silloin, kun päätös tehdään ja milloin äh, tämä aika suuri kalustomäärä ja henkilömäärä saadaan toimintavalmiuteen ja toimimaan. En tiedä, pitäisikö nyt päättää puheenvuoro vai jatkanko vielä. Kello on 9.52. Vielä olisi hieman, ai- hieman asiaa, mutta en halua, että sitten 9.55 ollaan ongelmissa. 12 jäsenvaltiota on, ei vaan 14 jäsenvaltiota on sitoutunut antamaan resursseja näiden nopean toiminnan puuliin. Unohdin mainita Suomen ja Italian, jotka pitäisi lisätä tähän jäsenvaltiolistalle eh, osallistuja maina. Sitten komissio ja Frontex ovat hyvin läheisessä yhteistyössä keskenään, jotta voidaan varmistaa, että erityisesti tämä nopean toiminnan puuli, silloin kun kyse on helikoptereista, partioautoista ja puutteista, niin eh, näihin voidaan puuttua nopeasti. Frontexin johtaja Leggeri varmasti mainitsee sen, että Frontex käyttää mahdollisuuksia, joita sillä uudessa mandaatissa on ostaa palveluja ja ö, käyttää myös omaa kalustoa. Näin se voi toimia riippumattomammin suhteessa jäsenvaltioihin. Just... Kiitos. Jos hänen keskeyttää tässä vaiheessa. Um, just explain what is Kerron nyt, miten tässä toimitaan niille, jotka ovat olleet täällä. Parlamentin puhemies on kutsunut meidät viettämään minuutin hiljaisuutta täysistuntosalin eteen kello 10. Ja jotta kaikki salissa ehtivät siirtyä tähän hetken hiljaisuuteen, keskeytämme istunnon 9.55 ja jatkamme 10 yli 10. Eikä hetkeäkään myöhemmin Fabriksille ja Legerille sanoisin, että jatkamme sitten kokousta 10 yli 10. Hyvät kollegat, jos nyt kokoontuisimme täysistuntosalin eteen, minulla on ainoastaan se tieto, että koko tai tämä tilaisuus on täysistuntosalin edessä. Istunto jatkuu salissa 10 yli 10. Kiitos.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

Okay, colleagues, we're going to resume the... Kollegat, jatkamme istuntoa Frontex-kohdasta. Aikaa ei ole liikaa. Tiedän, että kysymyksiä tulee paljon komission edustajia jääneet tänne, koska meillä on kosolti kysymyksiä. Aikaan ainoastaan 11, jotka voisi jäädä. Minähän olen vasta esitykseni puolivälissä, ei voisinko saada vielä viisi lisäminuuttia nopeasti? You're going to get quite a few questions. Kysymyksiä tulee, joten... Kysymyksiä piisaa. Pyydän, että jäätte tänne komission roolista halutaan kuulla. Teemme näin ja sitten Legeri saa puheenvuoron nyt. Kaikki puhuvat lyhyesti. On ymmärrettävää, että teillä on paljon kysymyksiä. Tässä on kyse Frontexin operatiivisuudesta ja siihen siirtymisestä. Legeri Fabrics ovat seuraavat puhujat. Kuulemme kysymyksiä ja mikäli aikaa on, kollegat saavat vielä vastata. Pidemmittä puhetta, Jerry, kiitos, että olette täällä. Tämä on hieman hankala aamu. Pääsitte kuitenkin perille, joten ei muuta kuin olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta. Arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kuten komissio jo sanoi, minäkin voin sanoa, että uuden mandaatin täytäpano Frontexilla, meri- ja rajavartiostolla on nyt oikeilla poluilla. Minä haluaisin korostaa tiettyjä painopistealueita, jotka neuvosto ja komissio tunnistivat, kun mandaatti alkoi että tulee näihin eri nopeuden toiminnan joukkoihin ja palatuksiin ja näihin teknisiin varusteisiin. Ja no, hyvä uutinen on se, että jäsenvaltiot ovat identifioineet jopa 5000 rajavartijaa tai rannikkovartijaa, jotka voidaan lähettää Frontex-operaatioita varten muualle. Tämä on yli kuin tuo 1500, jotka ovat pakollisia. Mitä tulee Palautuksiin meillä on tiettyjä aukkoja vielä, mutta hyvä uutinen on ja tiedän, että tämä on tärkeää monelle edustajallekin täällä. Meillä on mahdollisuus valvoa näitä paluoperaatioita, joten puoli on täysi. Pyysimme 50 jäsentä ja saimme 47. Tämä tulee teknisiin varusteisiin ja laitteisiin puutteita on, mutta kuten komissio jo sanoi, uusi mandaatti ja uudet budjettivarat mahdollistavat nyt sen, että virasto voi hankkia omia teknisiä laitteita. Mitä tarkoitamme tällä? No sitä, että esimerkiksi olemme testanneet muutaman kuukauden ajan nyt tätä puitesopimusta että hankitaan tällaisia ilmavalvontalaitteita. Olemme käyttäneet tätä laitetta Kreikassa, Italiassa, Bulgaariassa, Espanjassa tätä alusta. Me tulemme oppimaan näistä kokemuksista, jotta voimme parantaa palveluamme siellä, missä se on tarpeen. Nyt alkamassa on pilottihanke Suomen kanssa ja sellainen tulee myös muiden jäsenvaltioiden kanssa, kuten Ranska, Romania, Latvia. Ne ovat tässä vapaaehtoisesti mukana. Tavoite on saada pitkän aikavälin alusliisauksia tai sopimuksia jäsenvaltioiden kanssa, jotta meillä on pitkään, aikaan, pitkään sitten omat alukset tietyissä aluskategorioissa. Näin ollen virasto tällaiset sekaryhmät, mixed crews, mitä tällä tarkoitamme. No tällaista tiimiä, joka koostuu eri kansalaisuuksista, EU-sta ja jäsenvaltioista, Schengen jäsenvaltioista. Tarkoittaa se myös sitä, että meillä on eri profiileja. Esimerkiksi meillä on henkilökohtaisentuntija merivalvonnassa tai toisaalta rannikko valtiotoiminnassa tai sitten asiantuntija etsintä- ja pelastustoimissa ja toisaalta asiantuntija, joka tietää paljon kalastusasioista ja niin edelleen. Olemme myös kalastusvalmentaviraston kanssa yhteistyössä. Tässä siis, mitä testaamme par-aikaa, mitä tulee muunlaisiin teknisiin laitteisiin, haluaisin mainita ajoneuvot maarajoja varten. Lisäksi pohdimme sitä, mitä voisimme hankkia ICT-välineistöä, kuten rekisteröintilaitteita, Eurodakia varten ja muuta. Toinen tärkeä asia, joka uuden mantarin mukaan, on tämä haavoittuvaisuusanalyysi. Olemme nyt aikataulun mukaan toimineet on niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole voineet tarjota tietoja oikea-aikaisesti. Kuitenkin aloimme kerätä tällaista näitä peruslukuja. Tämä liittyy henkilöstöresursseihin, teknisiin laitteisiin ynnä muuta. Olettamme, että tämä tuomme panokset tuohon perustaan, baselineen, ja huhtikuun loppuun mennessä virasto no, jäsenvaltioiden konsultoinnin jälkeen pystynee antamaan tuon baselinen ja jos tarpeen, niin viraston pääjohtaja voi sitten antaa suosituksia jäsenvaltioille, jos niin on tarpeen. Todennäköisesti tämä tapahtuu sitten toukokuussa. Sitten järjestämme simulointiharjoituksia. Pilottivaiheen sellaisia ei vuoden loppuun mennessä Metrologia pitäneen parantaa, sillä tämä on nyt ensimmäinen toimintavuosi näille simulaatioharjoituksille, mutta jos on hätätilanne, jos on kriisi, niin pystymme tänä vuonna käyttämään tätä menettelyä. Mutta haluamme parantaa sitä ja ottaa huomioon opitut kokemukset. Tämä tulee palatuksiin. No, tämäkin oli prioriteetti, jota viraston johtokuntaneuvosto ja komissiokin korostivat 2016 olemme saaneet yli 230 lentoa suoritettua, mikä vastaa yli 10 700 laiton, tai sääntöjen vastaista maahanmuuttoa, joka palautettiin kolmansiin maihin viraston tuella, plus noin tuhat, jotka palautettiin Kreikan saarilta Turkkiin, EU-Turkki sopimuksen myötä. Se, nyt kehitellään, no näiden logistisen tuen ja liikenteen kuntuksen myötä. Lisäksi ovat nämä, on tämä tuki, joka annetaan jäsenvaltioille ennen palautuksia. Tämä liittyy identifiointiin muun muassa, jotta saadaan matkaa, matkustusasiakirjat kolmansilta mailta. Lisäksi kehittelemme toimintaa, jotta voimme identifioida tarpeet ja kartoittaa ne eri jäsenvaltioissa, jotta voidaan kehittää niiden valmiuksia. Olemme avanneet uusia kohteita, haluaisin viitata tässä komission ja Afganistanin väliseen sopimukseen. Se mahdollisti sen, että avattiin uusia palautuskohteita. Lisäksi kehittelemme verkostoa, tällaista ICT-verkostoa, joita käytetään nyt sitten tämä liittyy siihen, että sovelluksilla jaetaan tietoa ja reaaliaikaisesti eri tarpeista, jotta virasto voi suunnitella lentoja tai palautustoimia tiettyihin, tiettyihin kohteisiin. Aikalossa siis ollaan, ja kuten komissio ja neuvosto ja johtajistomme odottaakin, niin olemme kolminkertaistaneet henkilöstön määrän tälle yksikölle vuoden loppumennessä. Sitten merivartiostoa ja yleistikin ottaen lainvalvonta, viranomaisten toiminnan kehittäminen yleisemminkin. No, tässä haluaisin sanoa, että panemme täytäntöön pilottihankkeen, jota parlamentti ehdotti. piti perustaa tällainen rannikkovartiosto, merivartiostotoiminta, ja teemme yhteistyötä kalastusvalvontaviraston ja meriturvallisuusviraston kanssa esimerkiksi viime vuonna tarjosimme omia aluksiamme kalastustarkastajille ja lisäksi Frontex-operaation yhteydessä pystyimme antamaan oman panoksemme sille, että torjuttiin rikollisuutta ja lisäksi huomasimme saastetasoja ja tämä tieto vietiin EMSalle eteenpäin joten toimintaa kehitetään ei vain rajavalvonnassa, vaan myös pelastus- ja etsintätoiminnassa, joka on nyt mandaatissamme myös luetteloitu. Lisäksi toiminta kehittyy myös lainvalvonta toiminnassa viime vuonna. Yli 80 tonnia huumeita otimme kiinni, kun toimimme Atlantin valtamerellä, joten hyvällä tiellä ollaan ja nyt pohdimme siitä, miten voisimme löytää uusia synergioita muiden EU-virastojen kanssa, muun muassa ilmavalvonta, Olemme yhteydessä EMSA näistä kaukohjatuista lennokeista. Komissio tähän kovasti kannustaakin jo. Lisäksi, kuten sanoin, mistä kehitellään, niin jotta voidaan katsoa tämä koko spektri. Tämä kuuluu myös muiden virastojen toimintaan, mitä tulee lainvalvontaan maarajoilla. No, annamme oman panoksemme poliisi- ja tulliyhteistyöhön ja jopa Meillä on nyt alustavia keskusteluja Eurojustin kanssa, jotta pantaisiin täytäntöön mandaatti, joka sanoo, että voitaisiin vaihtaa henkilötietoja. Tiedättekin ehkä, että Frontex, eh, Raja- ja voivat kerätä henkilötietoja, kun maahanmuuttajia haastatellaan ja kun on henkilötietoja, jotka ovat hyödyllisiä ja relevantteja rikostutkintaa ajatellen – no sanotaanpa, että torjutaan yksi järjestäytyntä rikollisuutta tai jopa ennaltaehkäistä terrorismia, no silloin jaamme nämä tiedot, meiltä ne eteenpäin Europolille ja kansallisille poliisiviranomaisille. Tätäkin siis viedään eteenpäin. En nyt halua puhua liian pitkään, mutta haluaisin vain mainita myös yhteistyön kolmansien maiden kanssa. Tiedän, että parlamentti haluaa lisää tietoa siitä, lainamme. Liaison tällaisten yhteysvirkamiesten verkostoa. Nyt Niger on tässä myös mukana. Muistuttaisin, että ensimmäinen yhteysvirkamies oli Ankarassa. Ja sitten sama pätee myös Serbiaan. Lisäksi valmistellaan sitä, että toiminta laajentuisi Pohjois-Afrikan maihin tai Länsi-Afrikan maihin. Kävin Nigerissä kaksi viikkoa sitten, koska virasto järjesti suuren tapaamiseen Afrika Frontex tiedusteluyhteisön puitteissa 25 Afrikan valtion edustaja oli paikalla. Lisäksi tapasin maahanmuuttajia, jotka IOM oli ottanut hoivaisissa Niemeissä. Kyseessä oli maahanmuuttajat, jotka olivat muuttaneet mielensä halusivat palata kotiin. Niin sanotusti heidät pelastettiin keskeltä autiomaata, kun he olivat menossa Libyaan. Ja oli hyvin mielenkiintoista tavata heidät ja käydä heidän kanssaan keskustelua. Tämä on varmasti ajattelemisen aihetta myös eurooppalaisille viranomaisille olisimme yhteydessä myös muihin valtioihin, jotta toivottavasti voitaisiin neuvotella. Työskentelyjärjestelyistä oli selvää, ja tämä on se, mitä nyt opittiin, kun käytiin Nigerissä, eli että pitää tehdä yhteistyötä niiden maiden kanssa. Tässä tilanteessa kaikki voittavat operatiivisella tasolla, he ovat huolissaan turvallisuudesta, omastaan, koska on terroriuhkia kaikissa noissa maissa – ja lisäksi on erityyppisiä laittomia toimia, asekauppaa, ihmiskauppaa, huumekauppaa. Huumeita tulee muussa Etelä-Amerikasta sitten. Ne saapuvat Afrikan maihin ja siirtyvät pohjoiseen kohti Eurooppaa, joten tilanteessa voittavat kaikki. Ja toivon, että Frontex, ja raja- ja merivartiosto pystyvät äh, antamaan oman panoksensa tähän EU-politiikkaan, joka liittyy näihin maihin. Joten siinäpä kaikki. Minulta olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Kollegat, ennen kuin Pabrix puhuu, meillä on pitkä puhujalista. Tämä on erittäin tärkeä kohta. Suljen puhujalistan. Luen nopeasti, ketä listalla on. Miller, Mrs. Sippel, Mrs. Griesbeck, Mrs. Stevens, Mr. Coelho, um, Uh, Mr Lopez Aguilar, Mr Kirkos, Mrs Sargentini, Mrs Guillaume, uh, Mrs Spinelli and Mrs Keller. That's it. Siinä puhelista. Radev ja Winberg puhelista suljettu. Saatamme joutua aloittamaan seuraavan kohdan hieman myöhässä kymmentä yli. Sen myöhemmäksi. Emme voi sen aloitusta lykätä. saa seuraavana puheenvuoron. Save a little bit of time. Kiitos puheenjohtaja. Yritän säästää hieman aikaa kysymyksille. Ensin haluan kiittää Frontexia ja kaikkia Frontexin työntekijöitä hyvästä vastaanotosta, josta saimme nauttia Libe-valtuuskunnan jäseninä, kun olimme perehtymässä Frontexin uuteen työhön. Meillä on nyt viime keväältä uusi mandaatti ja uusi asiakirja, jonka pohjalta työtä tehdään. Korostaisin sitä, että ei pidä aliarvioida ulkorajojen turvallisuuden merkitystä. Tästä näkökulmasta on äärimmäisen tärkeää, että me jatkossakin seuraamme, miten Frontex-virasto työtänsä tekee, minkälaisia tarpeita siellä on odotettavissa ja miten voimme tässä auttaa. Kyse on myös siitä, miten voimme valvoa viraston tekemää työtä. Alkuun lyhyesti muutamia seikkoja haluan korostaa tai toistaa tässä yhteydessä. Johtaja Leggeri ja komission edustaja ovat meille näistä jo kertoneetkin. Eli minkälaisena lähitulevaisuus näyttäytyy, mitä on saatu aikaan ja minkälaiset odotukset ovat. Alkuun toteaisin, että on hyvä uutinen, että joka päivä meillä on entistä enemmän mahdollisia ehdokkaita jäsenvaltioista mm, tulossa töihin virastoon. Kyse on myös tärkeästä kalustosta, välineistä. Ihmiset tarkeavat hyvää koulutusta ja oikeanlaisia varusteita. Tähän tarvitaan myös seurantaa. Tämä onkin yksi sellainen seikka, jossa kenties on heikkouksia. Ei riitä tieto siitä, kuinka paljon henkilöstöä on näitä virkoja täyttämään. Kyse on myös siitä, onko kyse oikeista henkilöistä. Joskus on päällekkäisyyttä. Jäsenvaltiot esimerkiksi esittävät ehdotuksia samoille pesteille, joita välttämättä ei sitten tarvita virastossa. Eli meidän täytyy täyttää virat oikealla, oikealla tavalla oikeilla henkilöillä. Kyse on myös kalusto- ja varustetarpeista. Vielä kerran haluaisin korostaa sitä, että me Euroopan parlamenttina odotamme, että jäsenvaltiot pitävät kiinni tekemistään lupauksista. Nehän mahdollisuuksien mukaan osallistuvat ja täyttävät viraston tarpeita. Kyse on jäsenvaltioiden velvollisuuksista, kun puhumme ulkorajojen turvallisuudesta. Ja jäsenvaltiot todella voivat olla mukana tässä työssä ja auttaa silloin, kun tarpeita on. Sama pätee myös työntekijöihin virastossa. Oman vierailumme aikana opimme sen, että edelleenkin Brysselissä keskustellaan niin sanotusta korjauskertoimesta. Mehän tiedämme, että tämä on hyvin matala verrattuna muihin EUn toimielimiin ja virastoihin. Korostaisin, että tämä seikka on syytä korjata. Sitä on todella haittaa, kun pyritään rekrytoimaan oikeita henkilöitä oikea-aikaisesti ja oikea määrä. Tämän korjauskertoimen suhteen täytyy tehdä vertailuja myös kansallisiin toimijoihin. Ymmärrän, että on vaikeaa tehdä oikeita ehdotuksia, jotka ovat aivan täysin korrekteja, mutta nyt tämä eroavaisuus on liian suuri Varsovassa hinnat ovat toisenlaiset kuin muualla Puolassa, eli mm, tämä täytyy muistaa ja huomioida. Täytyy auttaa virastoa pääsemään oikeisiin päätöksiin. Tukea tarvitaan muista Brysselin toimielimistä. Jatkossa ne eivät saa estää äh, Frontexin työtä. Me olemme saaneet varsin hyvää tietoa kerätyksi myös kirjallisessa muodossa. Tässä yksi esimerkki. Paljon muutakin on käytettävissänne. On tärkeää, että meillä on hyvät tiedonvaihtomahdollisuudet. Sehän on myös mukana alkuperäisessä asiakirjassa. Silloin kun työohjelmaa virastolle hyväksyimme, totesimme, että tarvitsemme oikea-aikaista, hyvää tiedonvaihtoa ja tarvittaessa myös korjattua tiedonvaihtoa. Ne parlamentin jäsenet, jotka tekevät ja osallistuvat turvallisuuskysymysten käsittelyyn ja työstämiseen silloin, kun kyse on rajaturvallisuudesta, niin heidän tulee saada tätä jaettua tietoa. Me olemme luonnollisesti valmiita auttamaan virastoa. Kyse on yhteisistä tavoitteistamme. Vielä kerran toistan sen, että ulkorajojen turvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asia. Kyse on yhdestä huippuprioriteetista tällä hetkellä Euroopan unionista, unionissa. Herra Leggeri, me olemme valmiita auttamaan teitä ja mielellämme teemme oikein hyvää yhteistyötä parlamentin, LIBE-valiokunnan taholta ja toisaalta viraston kanssa. Eli paljon onnea työssänne. Vielä haluan mainita sen, että virasto tekee mahdollisesti sopimuksen myös Puolan kanssa toimitiloista. Tämä lupailee oikein hy- hyvää tulevaisuutta viraston toimittilojen suhteen, jotta se voi työtään tehdä otollisissa olosuhteissa. Kiitos. Sorry, Kiitos paljon, Pamriks. Olen paljon, että meillä on tiukka aikataulu. Meillä on kello 11 toinen tärkeä keskustelu. Voimme lykätä sitä hieman, mutta emme paljon. Minuutti puheaikaa kaikille kysymyksien esittelijöille. esittelijöille. Müller aloittaa. Thank you very much, Mr. Leisure. Kiitos paljon, Jerry, siitä, että saavuitte tänne. Minulla on kaksi suhteellisen lyhyitä kysymystä. Ensinnäkin vierailin Frontexin päämajassa viime kuussa. Oli melko yllättynyt, kuinka rajalliset resurssit on käytössä perusoikeus vastaavalle. Tämä perusoikeuslähestymistapa on meille erityisen tärkeä, ja minulle jää sellainen mielikuva, että tämä koko perusoikeus vastaavan esikunta, niin että tämä ei oikein toimi tämä kokonaisuus. Miten perusoikeus asia, perusoikeuslähestymistapa, miten tärkeä tämä on teidän kannalta? Se oli ensimmäinen kysymys. Seuraava kysymys. Viime viikkojen aikana Olemme kuulleet fyysisestä väkivallasta, jota Unkarin Serbian rajalla on kohdistettu maahanmuuttajiin. Unkarin hallitus on jatkuvasti sanonut, että Frontex on sanonut, että pakolaisiin ja maahanmuuttajiin ei ole kohdistunut Frontexin tiedon mukaan väkivaltaisuuksia. Haluaisin kuulla teidän kommentin tähän asiaan liittyen. Kiitos Peter, kiitos kun pitäydyit annetussa puhajassa. Natalie Griesberg, ole hyvä. Merci, euh, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Huomenta kaikille hyvin nopeasti ryhmäni nimissä. Haluaisin ensinnäkin kiittää Hella Jerryä esityksestään. Se oli hyvin kattava ja konkreettinen. Nyt on joten kuukausia ollut tämä uusi mandaatti ja näin olen kiitos äh, heille edistyksestä, jota on huomattu. Kiitos koko tiimille nyt viraston mandaatti, no, on sanon, että sillä on eurooppalaiset uudet välineet ja kasvot, mikä on niin tärkeää, jos halutaan suojella EUn ja myös Schengen-järjestelmää ja eurooppalaisia itseään, joten haluaisin kiittää teitä kaikesta tästä. Kiitos. Tässä on paljon vankkoja elementtejä ja muistutitte niistä myös tässä esityksessä pitää mulla sanoa noin 5000 rajavartijaa. Sitten siis pilottihankkeet ja yhteydet muihin virastoihin, mutta lyhyesti, koska ei ole paljon aikaa, tiivistän kysymykseni. Kaksi ensinnäkin puhuitte järjestelyistä Esityksen lopussa kolmansien maiden kanssa. Haluaisin tietää, puhutteko EU-Libya-sopimuksesta, tai mistä puhutte tarkalleen ottaen. Ja sitten, no tässä on tietysti terroriuhkaa, on huumekauppaa sun muuta, mutta mikä on järjestelyjen sisältö, se on niin tärkeää meille tietää, koska kansalaisemme tutkivat tarkkaan, mitä tapahtuu Euroopassa. Toinen kysymys liittyy siihen, mitä kollega jo sanoi, hän puhuu perusoikeuksista ja sen suojelemisesta Tällä viikolla sain tietää siitä, mitä tapahtui konkreettisesti esimerkiksi Kreikan saarilla EU-Turkisopimuksen myötä. Uutiset kertoivat, että maahanmuuttajat ja pakolaiset, jotka saapuvat, pistettiin tällaisiin halleihin tai jopa häkkeihin. Haluaisin tietää, josko Frontex osallistuu tämän tyyppiseen toimintaan. Thank you, Natalie. Kiitos, Natali. Meillä on vaikea tilanne. Ainoastaan minuutti puheenjohtaja kaikille. Poikkeuksellinen tilanne. Mä olen pahoillani. Virgit Sippe seuraavaksi. Thank you, Chair. First of all, I would like to make a... Kiitos puheenjohtaja. Ensin kommentti. Komissio aamulla kertoi meille, että hyvin nopeasti on saatu päätetyksi tästä uudesta laista. Se pitää paikkansa, mutta henkilökohtaisesti en näe, että jäsenvaltiot olisivat niinkään nopeita, kun ne täytäntöön panevat lakia. Päätöksiä laista tehdään, mutta sitten teknistä laitteistoa ja muuta ei olla valmiita toimittamaan. Eli mistä me oikein puhumme, kun sanoimme, että tarvitsemme uuden lain ja kiirehdimme ja sitten mitään ei käytännössä tapahdu? Tämä on naurettavaa. Ei pidä tällä tavalla jatkaa. Jos pitää paikkansa se, mitä jäsenvaltiot sanovat, että luonnollisesti he ovat valmiita tarjoamaan suojaa ihmisille, jotka pakenevat vainoa ja kidutusta ja haluavat jonkinlaista valvontaa, niin kyllä niiden täytyy olla valmiita sitten antamaan lain allekirjoittamisesta lähtien tätä teknistä apua. Mikä tässä on mennyt oikein pieleen? Kritiikkiä on esitettävä. No sitten palautuksista lyhyesti. Kyllä, palautukset ovat osa turvapaikkapolitiikkaamme, mutta mihin paikkoihin ihmisiä palautetaan? Tiedättekö, onko meillä yhteistyösopimuksia alkuperämaiden kanssa vai palautammeko me ihmisiä muihin kolmansiin maihin ja välitämme sen viestin, että me emme voi käsitellä pakolaisia, mutta kenties Libya, Libya ja muut maat voivat heitä käsitellä. Minun mielestäni tämä on hyvin surullinen viesti. Tästä haluaisin lisätietoja. Koelio. Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas notas de felicitações. Primeira... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää komissi- komissiota laadukkaista asiakirjoista ja täsmällisistä tiedoista. Legeri, haluan kiittää teitä siitä, miten te olette johtanut Frontexia. Muutama asia, jotka haluan nostaa esiin. Ensinnäkin on puhuttu jäsenvaltioiden osallistumisen vähyydestä. Jäsenvaltiot eivät ole noudattaneet sitoumuksia, mitä tavoitteisiin tulee. Joten kysymykseni kuuluu, mitä me Euroopan parlamentissa voimme tehdä, jotta voisimme auttaa teitä korjaamaan tämän ongelman? Koska nyt näyttää siltä, että oikeudellinen kehys ei ole riittävän vankka. Mitä me voimme tehdä, jotta henkilöstöresurssiasia saataisiin paremmaksi? Seuraava asia, haavoittuvuus. Ensinnäkin tietoja ei ole riittävästi. Portugali on kritisoitu siitä, että tietoja ei saada riittävästi. Missä tämä järjestelmä on pettänyt? Minkälaisia tietoja ei ole tullut riittävästi? Mitä ongelmia on ratkaistava, jotta me todellakin saamme nämä haavoittuvuusarvioinnit tehtyä. Stevens. Hartelijk bedankt voorzitter, hartelijk bedankt collega. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kollegat. Muutama puhuja on tässä semmoiset kantansa Herra Jerry, kiitos. On ilahduttavaa todeta, että nyt ollaan edistytty. Toisaalta on valitettavaa, että tietyt jäsenvaltiot eivät ole vielä ottaneet vastuitaan kannettavaksi, eikä ole vielä täyttä toimintavalmiutta tällä meri- ja rajavartiostolla lisäksi. Haluaisin vedota tässä jäsenvaltioihin toimimaan nyt. Nyt pitää kantaa tuo vastuu. Toisaalta Kaksi lyhyttä kysymystä herralle Jerille. Millainen rooli EUlla on, tai siis tällä EUlla raja- ja merivartiostolla on tällaisessa valotusoperaatiossa, sanotaankopa Italia tai Kreikka, jos he saavat hakemuksen, jonka he hylkäävät, miten sitten tapahtuu konkreettisesti sen jälkeen menettelyissä. Ja mitäpä nämä merimissiot. Sitten edustaja Keller. Mr. you have Hei kaikille. Herra Legeri, totesitte, että kansalaisjärjestöt auttavat salakuljettajia Libyassa. Oletteko tietoisia siitä, että 40 prosenttia pelastusoperaatioista, jotka tehdään Libyan rannikolla, toteutetaan kansalaisjärjestöjen heidän alustensa toimesta, koska ketään muita ei siellä ole? Toinen kysymys Unkarista. Peter selitti, mikä tilanne on. Miten varmistatte, että Frontexin Frontex ei ole mukana ihmisoikeusrikkomuksissa suoraan tai epäsuorasti. No sitten vielä Frontexin mandaatista. Jos ihmisoikeusrikkomuksia tapahtuu, niin operaatio tulisi keskeyttää tai lopettaa. Oletteko perehtynyt, perehtyneet siihen, keskeytetäänkö tai lopetetaanko Unkarin operaatiota? Kiitos. Lopez Aguilar. Kiitos, Lopez Aguilar. Thank you, Mr. Legeri. Kiitos, Legeri. Kiitos, että olette täällä. Kiitos kaikista tiedoista ja kiitos siitä, että olette täällä keskustelemassa Live-valiokunnan kanssa. Me kaikki seuraamme tiiviisti kehityksen sen jälkeen, kun asetus astui voimaan ja kun tämä uusi rajavartio- ja merivartiolaitos syntyi. Olemme katsoneet, miten 4000 uutta työntekijää pärjäävät. Me olemme kuitenkin varsin peloissamme tästä tiedon vähyydestä. Koko parlamentti kärsi tiedon vähyydestä. Meidän on vaikea kertoa kansalaisille siitä, missä mennään. Kaikissa keskusteluissa, joissa puhutaan tästä aiheesta, niin kaikista, kaikissa keskusteluissa nostetaan esiin, että Frontex käyttää rikollisia käytäntöjä siten, että ihmiset jätetään hukkumaan, joten olisi hyvä, että tätä tilivelvollisuutta ja tiedottamista parannettaisiin, kun puhutaan virastosta, varsinkin sen suhteen, että tämä perusoikeusvirkamies saisi enemmän resursseja siten, että kaikki tietäisivät, että virastonne pyrkii pelastamaan raja-alueella, haavoituilla raja-alueilla kansalaisia, eikä toisinpäin. Tämä on väite, joka kuullaan ai, aivan liian usein täysistunnossa Euroopan parlamentissa. Kirkos. Kiitos puheenjohtaja, herra Legeri. No niin kuin Rova Siipä sanoi, annamme toistaa tämän EASON fiaskon, joka vuosi, no tässä nyt vuosi myöhemmin edelleenkin odotellaan näitä henkilöitä, jotka tutkivat turvapaikkahakemuksia. Toisin sanoitte, että jäsenvaltiot eivät ole lähettäneet tietoja ajoissa ja sitten käytätte stressitestejä ja pilottihankkeen lokussa vaikka, niin nyt alkaa jo sitten meillä on tuo kansanäänestys Turkissa, joka saattaa vaikuttaa maahanmuuttajien toimintaankin, enkä halusi, että nyt tässä lokakuussa ollaan sen tietysti, että sanotaan, että tämä järjestelmä on purettu täysin ja se on luhistunut tämän kysymyksen myötä. Riski on suuri puheenjohtaja. Haluaisin pyytää, jos Korova Griesberg voisi tulla meidän kanssamme Kreikkaan, me emme laita häkkiin maahanmuuttajia, se ei totta, kiitos. Mrs. Sargentini, please. Sargentini. Thank you, Chair. Um, I, I would like to... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kuulla Frontexin palautusoperaatiosta hieman lisää. Minun ymmärrykseni mukaan palautusoperaatioita on ollut Afganistaniin pääosin jäsenvaltioista. Minkälaisia palautuksia on tällä hetkellä vastuullanne? Kuinka tarkastukset tehdään niiden kohdalla, jotka palautetaan. Jäsenvaltiot antavat tai ovat antamatta turvapaikan. Mutta mikäli te olette vastuussa palautuksista, kuinka te tarkastatte, keitä te olette palauttamassa ja minkälaisia valitusoikeuksia näillä ihmisillä on? Toinen asia. Pohjois-Afrikassa ja Libyassa tapahtuu paljon asioita. Jäsenvaltiot kouluttavat siellä rajavartioita. Voitteko te kertoa, onko teillä rooli – tässä Libyan koulutuksessa tai näissä muissa Pohjois-Afrikan maiden koulutuksissa ja kuinka te katsotte, mikä tilanne on pakolaisten tai maahanmuuttajien kanssa, joita te kohtaatte. Otetaan esimerkkinä vaikkapa eritrealaiset ja heidän ihmisoikeustarpeet. Kiitos, Guillaume. Merci, je reprends. Kiitos. Tarttuisin niihin kysymyksiin, joita kollega Sippel esitti liittyen kapasiteettiin eh, ihan henkilöresurssien ja materiaalin suhteen. Onko aukkokohtia, puutteita jäsenvaltioiden toiminnassa ja toimittamissa resursseissa? Te olette toimittanut meille asiakirjan, joka on aika tuorekin. Siinä ei kuitenkaan kaikkea käy ilmi. Sitten, aivan niin kuin Judith sanoi, se, mitä te totesitte, oli hieman matkatoimistotyyppistä äh, lausuntoa, eli tilanne on aika lailla erilainen todellisuudessa, näin olettaisin. Entäpä sitten henkilöt ja heidän määränsä? Sen jälkeen, kun Frontex-asetus astui voimaan, 78 äh, operaatiota tässä mainitaan, eli suuri muutos. Voitteko tätä hieman selvittää? Ja sitten vielä yksi asia – Äh, Valituksista kaksi, kahden katsottiin olevan sellaisia, että niitä ei voida ottaa käsittelyyn. Voitteko sanoa tästä hieman enemmän? Thank you, and Mrs. Spinelli, please. Kiitos, Spinelli. Grazie, President. Kiitos, puheenjohtaja. Haluan kiittää tohtori Legeria ja esittää kysymyksen. Tällä on seikka, joka mm, ei ole oikein selvä ja joka minua huolestuttaa tässä kertomuksessa kohta 6, 1 sivulla 32. Tässä osassa käsitellään kansalaisjärjestöjä, jotka on määritelty tässä jonkinlaisena puolen vetävänä, puolensa vetävänä tekijänä. Kyse on siis etsintä- ja pelastusoperaatioista – ja siitä, että vahte, ikään kuin välillisesti autettaisiin ihmissalakuljettajia. Kyse on myös jäsenvaltioiden politiikasta. Italiassa, Kataniassa syyttäjä tekee tutkimustaan kansalaisjärjestöjen toiminnasta ja Belgiassa maahanmuuttoministeri Franken on syyttänyt lääkäreitä ilman rajoja toiminnasta Välimerellä. Kiitos. Thank you. Mrs. Winberg. Kiitos, Winberg. Tack, ordförande, och tack till... Eh, kiitos puheenjohtaja ja kiitos herra Leggeri. Frontexiin kohdistuneet 2013, että meillä on nyt resursseja, henkilöstöä ja kaikkea, mikä oli mahdollista, mutta huomataan nyt kuitenkin, että 40 prosenttia näistä ihmisistä auttaa ihmisiä Liberanikolla, olen kuullut, että nämä vapaaehtoiset järjestöt, esimerkiksi kansalaisjärjestöt, lähenevät yhä enemmän Libyan rannikkoa, tulevat lähemmäksi sitä ja keräävät sieltä näitä maahanmuuttajia, joten nähdään yhteistyötä salakuljettajien kanssa. Luin tämän saksalaisesta lehdestä, josta tätä kritisoitiin, voi mitä Frontex nyt sitten tekee puuttuakseen tähän kysymykseen. Tämä tarkoittaa sitä, että, että nämä ihmissalakuljettajat pääsevät kuin kuoret peräjästä. Olemme kuulleet, että meidän pitäisi lisätä tukeamme Libyan rannikkovartiostolle. Miten nyt sitten Frontex on ollut tässä mukana ja mikä on tavoite? Viimeisenä Radev. Kiitos. Täällä nostettiin esiin, että EU-ulkorajan jäsenvaltiot eivät saaneet vielä välineitä ja asiantuntijoita. Nämä ovat erittäin tarpeen, jotta voidaan suojella EUn ulkorajaa. Bulgaria, Italia, Italia ja Kreikka eivät voi toimia yksin ilman EU-kumppanien apua. Kysymykseni kuuluu, mitä toimia aiotaan aloittaa, jotta voidaan varmistaa, että kaikki jäsenvaltiot tarjoavat välineitä ja asiantuntijoita rajamaille. Seuraava kysymys. Turkki jälleen kerran uhkaa Euroopan unionia sillä, että se lopettaa maaliskuun maahanmuuttosopimuksen täytäntöönpanon ja että 15 tuhatta pakolaista päästetään kulkemaan Euroopan Bulgarian kautta. Mitä voidaan tehdä, jotta voidaan vahvistaa Bulgarian ja Turkin välistä rajaa? Mihin toimiin Euroopan komissio ryhtyy, jotta Turkin sopimusta noudatetaan Turkin toimesta? Kiitos. Kom- nyt komissio ja Legeri saavat puheenvuorot Pyydän, että komissio vastaa yksinomaan Sipelsin ja muiden kysymyksiin, jotka esitettiin suoraan komissiolle. Sitten Nigeria ja Pabrik saavat vielä puheenvuorot. Komission edustaja, jos voisitte puhua lyhyesti ja ytimekkäästi ja vastaa teille esitettyihin kysymyksiin. Kiitos. Kiitos. Nämä kaksi asiaa ensinnäkin. Rouva Sippel puhui teknisistä laitteista, joita ei suotettu vielä tarjoa komission puolelta. Näemme selvää edistystä ja ponnistelua jäsenvaltioissa tässä. Annetaan näitä laitteita sekä nopean toiminnan joukoille sekä eri Frontexin yhteisoperaatioille tietysti. Tarvitaan näitä offshore-aluksia, helikoptereita mittavasti, mikä on haastavaa, mutta työtä tehdään. Sitten oli toinen kysymys, joka liittyi Turkisopimukseen. Tässäkin komissio on sitä mieltä, että tämä sopimus on kuinkin toimiva toistaiseksi. Kukaan ei tietenkään näe tulevaisuuteen. Tämä on hyvin poliittista, mutta tällä hetkellä sopimus toimii. Kiitos. Um, it's very frustrating. So many... On turhattavaa. Kysymyksiä esitettiin teille paljon. Vastausaikaan on ainoastaan 5-6 minuuttia. Voisitteko vastata suoraan näihin kysymyksiin? Kiitos. Mr. Chairman, thank you very much uh, to the members of... Kiitos paljon puheenjohtaja, kiitos paljon jäsenille, jotka esittävät kysymyksiä. Aloitan perusoikeusasioista ensinnäkin. Miten minä näen perusoikeuksien roolin? Ne toimivustana kaikille meidän viraston toiminen, ovat osa EU-lainsäädäntöä, ne ovat EU, no, perustuslakeja, jos näin voidaan sanoa perusoikeuskirja on kaiken yläpuolella ja resurssit, jotka annetaan perusoikeustoimistolle, niin ne, nämä resurssit kerätin kahdella ja puolella viimeisen 12 kuukauden aikana. Tämä vaikuttaa suhteelliselta ottaen huomioon, miten tämä virasto on kasvanut. Totta kai tarveiden mukaan tulevina kuukausina ja vuosina mm, talousarviota voidaan myös kasvattaa. Täällä esitettiin kysymyksiä koskien Unkaria ja Kreikkaa, jotka olivat hyvin täsmällisiä Unkarin suhteen, niin sanotaan näin, että Frontex operaatioiden kuluessa – Meille ei ole raportoitu ja me emme ole todistaneet perusoikeusrikkomuksia. Minä, kansalaisjärjestöt ja monet muut ovat tietoisia ongelmista. Minä päätin, että operaatiota ei vielä lopeteta Unkarissa, mutta rajavartijat, joita alueella on, vähennettiin aivan vähimmäismäärään. Syy tälle on se, että meidän on oltava läsnä, varsinkin mikäli arkaluontoisia tilanteita syntyy. Se, että loistaisimme poissaolollamme, niin se ei auttaisi ratkaisemaan niitä huolia, joita täälläkin on nostettu esiin. Toisaalta tämä antaa minulle mahdollisuuden vastata toiseen kysymykseen, joka esitettiin Bulgarian maarajalla on tarpeita tällä Bulgarian ja Turkin välisellä maarajalla, joten siirtymä on käynnissä keskisen Euroopan alueelta Bulgarian maarajalle. Mitä tulee Kreikkaan ja pakolaisten tilanteeseen saarilla, viraston pääjohtajana minä olen monen otteeseen kertonut huolestani koskien näiden pakolaisten humanitaarista tilannetta. Virasto ei ole mukana sellaisessa kohtelussa, jota täällä kuvaltiin moneen otteeseen – Minulla, minulla on ollut mahdollisuus kuulla sitä huolenaiheesta ja nämä toimijat paikan päällä ovat minulle huolistaan kertoneet. Seuraavaksi, mitä tulee näihin kolmansien maiden kanssa sovittuihin työjärjestelyihin, niin nyt ei puhuta kansainvälisistä sopimuksista. Nämä olisivat tällaisia virallisia sopimuksia. Me puhumme täytäntöönpanotoimista jotka taas kuuluvat kansainvälisten EU-sopimusten ja EU-ulkopolitiikan alaisuuteen. Kun vierailin Afrikan maissa, kuten Nigerissä, ja kun käymme keskustelemaan vaikkapa Egyptin tai Senegalin kanssa, silloin on selkeää, että myös heillä on tarpeita – ja meidän ei pitäisi soveltaa yhden koon, yhden ratkaisun mallia, vaan meidän pitäisi kuulla näitä huolenaiheita. Nigerissä esimerkiksi, esimerkiksi kuultiin, että Nigerin kanssa on vaihdettava tietoja vaikkapa turvallisuusuhkien kannalta, ja laiton maahanmuutto ei välttämättä sellaisenaan ole turvallisuusaihe, vaan ihmiskauppa, joka on rikollinen toiminta, niin se saattaa ruokkia muuta toimintaa, kuten vaikkapa terrorismia. Tässä tämä näkökulma Afrikan maiden suhteen. Meidän on katsottava, kuinka me voimme tämän asian ottaa huomioon kansainvälisissä työsuunnitelmissamme. Mitä tulee jäsenvaltioiden toimintaan koskien uuden mandaatin täytäntöönpanoa, niin on selvää, että monet jäsenvaltiot kohtaavat suuria haasteita kansallisella tasolla. Jäsenvaltiot, yli 25 jäsenvaltiota on osallistunut meidän operaatioihin eri keinoin. On totta, että laitteistoa välineitä ei aina ole tarpeeksi, joten nyt mietimme, kuinka tätä uutta mandaattia voitaisiin panna tehokkaammin täytäntöön siten, että meillä olisi omat laitteet. On totta, että jäsenvaltioilla on toisinaan vaikeuksia pysyä näiden tarpeiden perässä. Tilanne saattaa elää erittäin nopeasti ja meidän on löydettävä sopiva tasapaino hitaan, nopean ja erittäin nopean vauhdin kanssa. Ja tämä on viraston ongelma. Meidän pitää saada kaikki mukaan toimintaan. Meidän pitää panna tämä uusi mandaatti täytäntöön mahdollisimman nopeasti. Ja haavoittuvuusarviointi on sellainen asia, joka me olemme valmiita panemaan täytäntöön värittömästi, ja myös nämä ulkorajaoperaatiot ovat sellaisia, että voimme panna ne täytäntöön nopeasti. Tämä nopea välintulo on mahdollista laukaista välittömästi. Mikäli huhtikuussa, toukokuussa halutaan antaa suositus jäsenvaltioille, niin tämä on kyllä mahdollista. Sitten palautusasiat. No, on uusia palveluita, joita jäsenvaltioille tarjotaan. No, en nyt sanoisi, että tämä on matkatoimisto. Minä haluan Frontexia matkatoimistoksi muuttaa. Mutta toisinaan jäsenvaltiot kokevat, että Frontex olisi matkatoimisto, mutta se ei ole tämä lisäarvon ydin. Lisäarvon ydin toiminnassamme on se, että EUlla on palautussopimuksia kolmansien maiden kanssa ja se, että voidaan paremmin identifioida nämä maahanmuuttajat. Ne maahanmuuttajat, joita me palautamme, ovat taloudellisista syistä EU-hun saapuneet. Ja ensimmäisestä haastattelusta, haastattelusta lähtien tärkeää on se, että voidaan löytää ne profiilit, jotka kaipaavat kansainvälistä suojelua, ja he, jotka kaipaavat suojelua, heidät on välitettävä eteenpäin turvapaikkaviranomaisille. Me teemme tiivistä yhteistyötä EASON kanssa, ja tämä on myös rajavartioiden vastuu identifioida he, jotka tarvitsevat työ, turvapaikkaa ja välitettävä heidät eteenpäin. Taloudellisin perustein saapuvat maahanmuuttajat, jotka joille ei voida myöntää oleskelulupa Euroopan unionissa, niin heidät on palautettava, ja tämän on oltava palautustoiminnan ydin. Tämä on kansainvälisten, tämä on kansallisten toimijoiden vastuulla. Hyvät kollegat, he, jotka saapuvat saliin, niin te voisitte kiitos olla keskustelematta ja olla hiljaa. Nämä palautuspäätökset ovat kansallisia päätöksiä, joita ja jäsenvaltioissa tehdään. Virasto silloin, kun näitä palautusoperaatioita on, me katsomme, että perusoikeuksia kunnioitetaan. Me suoritamme seurantaa palautusoperaatioiden kohdalla. Katsomme myös, että lääkinnällisiä palveluita suodaan palautettaville. Ja Myös koulutamme palautuksista huolehtivien työntekijöiden kohdalla. Eli koulutamme näitä palauttavia työntekijöitä ja katsomme, että heidän katsomme, että palautettavien ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Meidän kuulemisfoorumiin kuuluu näitä kansalaisjärjestöjä. Lisäksi meillä on viestintäkanavia tiettyihin kansalaisjärjestöihin. Olen heitä tavannut ja päivittäisellä tasolla nämä tekevät yhteistyötä laivaluotaviranomaisten, Frontexin ja Italian viranomaisten kanssa. Mutta kesän 2016 jälkeen me huomasimme, että on tiettyjä tunnistamattomia ryhmiä, jotka väittävät olevansa kansalaisjärjestöjä. Ja ei pitäisi olla minkäännäköistä keinoa, jonka avulla voidaan ruokkia rikollista toimintaa. Olen jo kahden vuoden ajan tämän sanonut, mutta meidän on löydettävä sopiva tasapaino sen välille, että pelastamme henkiä humanitaarisista oikeudellisista syistä meidän on kuitenkin henkiä myös pelastettava, mutta meidän on myös varmistettava, että rikollisjärjestöt Libyassa eivät voi käyttää tätä hyväksi, koska maahanmuuttajat ovat uhreja. Kun Niemessä tapasin maahanmuuttajia, niin monet olivat käyneet Libyassa, mutta palanneet Nigeriin. Ja sen, mitä kuulin, niin nämä pyysivät ratkaisuja siten, että heidät voitaisiin sosiaalisesti ja taloudellisesti kotouttaa heidän omaan yhteisöön. Ja tämä on laajempi asia, ei tämä kuulu varsinaisesti Frontexin tehtäviin. Tämä on laajempi EU-asia ja tästä minä halusin kertoa, kun puhuttiin näistä etsintä- ja pelastusoperaatioista. Etsintä- ja pelastusoperaatioita olisi myös Sahelin alueella harkittava. Toivon, että minä olen vastannut valtaosan kysymyksistä. Olen toki käytettävissä, niin mikäli muita kysymyksiä on. Give saa vielä lyhyen puheenvuoron. Haluaisitko puhua? Guillaume, puhuisitko mikrofonin? Kiitos. Go ahead. Yeah, yeah, the, uh, sur le, le sur la, les plantes, uh, et... Mitä tulee näihin valituksiin ja valitusmekanismiin? Ne oli yksi valitus joka otettiin käsittelyyn perusoikeusvaltuutetun toimesta. Kyseessä on syrjäläisperhe, joka, no, toivottavasti en nyt tässä paljasta henkilötietoja, mutta siis kyse on syyrialaisperheestä, joka palautettiin Turkkiin Kreikan saarilta – Tämä liittyy tähän EU- ja Turkin väliseen lausumaan tai sopimukseen. Sitten on muita tapauksia, joita ei ole otettu käsittelyyn. No, perusoikeusvaltuutettu riippumattomasti kävi läpi näitä asiakirjoja. No, häneltä voisi ehkä kysyä sitten selitystä siihen, miksi hän oli sitä mieltä, ettei näitä valituksia voi ottaa käsittelyyn. Kyse oli muotoseikoista tai sisällöstä. Very much, and it's precisely because... Kiitos paljon juuri tästä tämän tyyppisestä kysymyksestä johtuen olisi ollut hyvä, jos meillä olisi ollut mahdollisuus esittää jatkokysymyksiä ja kuulla sitten vielä jatkovastauksia. Pahoittelut Legerille ja Pabriksille ja pahoittelut ähm, jäsenille, että tämä meidän virkamatka tuli tehdä niin äh, lyhyesti, mutta meidän tulee vielä mahdollisuus puhua tästä toiminnalliseksi saattamisesta. Kiitos puheenjohtaja. Yksi lisäkysymys ja vielä loppukommentit. Ensinnäkin, kun ajatellaan jäsenvaltioiden toimintaa, kun ne tarjoavat henkilöstöä ja varusteita, kalustoa. Mielestäni jäsenvaltiot tekevät parhaansa, mutta ne parlamentin jäsenet, jotka haluaisivat nopeutettua toimintaa, niin heille ehdottaisin, että he tukisivat parempaa äh, menon käyttöä puolustuksessa kotirintamalla. Siellä on aika heikkoa toimintaa, eli joskus resursseja ei käytetä oikea-aikaisesti puolustukseen kotimaan tasolla. Me tarvitsemme jatkuvaa perustaa tiedonvaihdolle toisaalta parlamentin ja toisaalta viraston välille – näin saisimme paljon selkeämmän käsityksen siitä, mitä tapahtuu ja siitä voisimme esittää korrekteja, asianmukaisia kysymyksiä ja saisimme myös korrekteja vastauksia. Haluan kiittää johtaja Legeria tästä mahdollisuudesta esittää kysymyksiä ja kuulla vastauksia. Mielellämme teemme läheistä yhteistyöstä. Niin kuin sanon, kyse on kaikkien yhteisistä kysymyksistä ja turvallisuus on nyt ja on jatkossakin yksi pääprioriteeteista Euroopan unionissa. Kiitos. Thank you very much to you all. Kiitos kaikille. Ja matkakertomus on hyväksytty. Kiitos. Kiitos kollegat, että pitäydytte rajoissa. Kiitos. Nyt siirrytään kohtaan viisi. Voimme niin tehdä, jos kaikki istuvat paikoillaan. Arvon edustajat. No, Voimmeko pitää pienen, pienen tauon, jotta saadaan puhujat paikalle? For point five. Colleagues, we're just going to pause for one minute while the speaker... Minuutin tauko, kollegat, kunnes puhujat tulevat tänne ylös. Ils sont où les huissiers Dear members, uh, dear speakers, ladies. Arvon edustajat, puhujat, naisten herrat, on ilo toivottaa teidät tervetulleeksi tähän keskusteluun oikeudenmukaisuuden ja demokratian tilasta Romaniassa, Otan huomioon nämä tapahtumat. Tämä lähetetään suorana verkkoon ja nauhoitetaan. Lisäksi tässä on suostuttu siihen, että olisi yksi kameraryhmä paikalla keskustelun aikana täysistunnossa tehtiin päätös 1. helmikuuta 2017. Sen myötä poliittisten ryhmien koordinaattorit livessä eli tässä valiokunnassa oikeus sisäasiat päättivät, että 13. helmikuuta järjestetään keskustelu live-valiokunnassa tästä asiasta. Nyt sitten 13. maaliskuuta 2017 parlamentin byro antoi luvan tälle keskustelulle ja siihen, että kutsuttiin asiantuntijoita paikalle. Haluaisin korostaa, että liven koordinaattorit suostuivat puhujalistaan tänään ja he hyväksyivät esityslistaa tätä keskustelua varten kirjallisella menettelyllä 15. maaliskuuta 2017. Aloitetaan nyt keskustelu. Kestää puolitoista tuntia. Puheenvuoron saavat nämä puhujat tiettyihin aikarajoituksiin, tarkan aikarajoituksiin. Kaikkien pitää pitäytyä näissä aikarajoissa. 80 minuuttia enimmillään ja sitten otetaan, avataan keskustelu. Pyydän muistamaan, että tämä kestää kokonaisuudessaan puolitoista tuntia, joten pyydän, että ette puhu liian pitkään. Tämä Koordinaattorit puhuvat ensin. Ensimmäinen puhujamme on herra Tudorel Toader, Romanian oikeusministeri. Ministeri puhuu 10 minuuttia. Annan puheenvuoron heti hänelle. Olkaa hyvä, ministeri Toader. Domnule președinte, doamnelor și domnilor. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. omaan puheenvuoroni alkuun haluan omissa nimissäni ja Romanian hallituksen nimissä ilmaista myötätuntoni terroristi-iskun uhrien omaisille. Me ajattelemme nimenomaan enkä sen menettäneiden läheisiä perheenjäseniä näissä järkyttävissä olosuhteissa. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, minulla on suuri kunnia ollut saada vastaanottaa kutsu tähän kokoukseen ja osallistua keskusteluun. Haluaisin kiittää kokouksen järjestäjiä siitä, että minut kutsuttiin paikalle. Ennen kuin siirryn käsittelemään varsinaista asiaa, haluaisin vielä esittää muutaman tarpeellisen täsmennyksen. Minä olen Romanian oikeusministeri. Olen toiminut virassani, tehtävässäni kuukauden ajan, eli mandaattini on hyvin uusi. Minä en ole koskaan kuulunut mihinkään poliittiseen puolueeseen, en kuulu puolueeseen tälläkään hetkellä. Minulla on kuitenkin kokemusta 31 vuoden ajalta. Olen toiminut syyttäjänä, tuomarina, olen toiminut perustuslaki-tuomioistuimessa 10 vuoden ajan Romaniassa. Olen myös Venetsian komission jäsen Romanian edustajana. Voin myös kertoa, että että olen toiminut akateemisella urallani yli 20 vuoden ajan opetusalalla. Olen toiminut yliopistossa, avustavissa tehtävissä ja tämän jälkeen professorina. Olen myös Jassin, Jassissa toimivassa yliopistossa toiminut rehtorina. Se on hyvin arvostettu yliopisto, toiminut vuodesta 1859. Tässä siis ammatillinen kokemukseni, joka minulla on. Ja tästä syystä minulle on ehdotettu toimimista oikeusministerin tehtävässä. Oikeusministerin tehtävissäni Ja tältä pohjalta haluan kuvailla teille oikeudenmukaisesti ja vilpittömästi tilannetta Romaniassa. Olen henkilökohtaisesti vakuuttunut siitä, että Romaniassa tarvitaan oikeudenmukaista tilannekatsausta tilanteeseen. Tämä on oikeastaan ainoa tapa, jonka avulla voimme ymmärtää, mitä olemme tehneet, mitä on vielä tehtävä – jotta voimme parantaa oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista ja turvaa ja koordinoida oikeusvaltion periaatteiden alalla tehtävää työtä. Olen kirjannut useampia ongelmia, joista kaikista voidaan pitkäänkin keskustella. Mutta yhteenvedonomaisesti esittelisin teille seuraavat ajatukset. Romanian lainsäädäntö on kehittynyt jatkuvasti, dynaamisesti, väistämättä edeten eteenpäin, vaikkakin eh, jonkinlaisia hitaampiakin kausia tälle tielle on mahtunut, niin dynamiikka ja ne, ne normit, joita me lainsäädännössä me olemme hyväksyneet, ovat sellaisia, että niissä ei mennä taaksepäin. Ne ovat väistämättömiä. Lainsäädännössä voidaan puhua suorastaan inflaatiosta, ja tämä on minun henkilökohtainen näkemykseni. Meillä on paljon lainsäädäntöä, liikaa lainsäädäntöä, joka on hyvin vaikeasti tunnettavissa, osattavissa, ja sitä on hyvin vaikea myös täytäntöönpanna. Jopa juristeille tämä on vaikeaa, puhumattakaan kansalaisista kansalaiset kuitenkin joutuvat lainsäädäntöä kunnioittamaan käytännössä. Myöskään oikeuden käytössä ei vallitse yhtäläinen soveltaminen. Meillä on korkein oikeus, joka antaa tuomioitaan, myös ennakkotuomioita se antaa. Sitten meillä on perustuslaki tuomioistuin, joka antaa lain tulkintaa koskevia tuomioitaan. Tämän järjestelmän tarkoituksena on varmistaa se, että oikeus toteutuu yhtäläisesti ja tasa-arvoisesti. Joissakin maissa oikeuksella korkeimmalla oikeudella on tehtävänä varmistaa se, että perustuslakia noudatetaan ja lainsäädäntö on perustuslain mukaista. Eli näissä tilanteissa lainsäädännössä, lainsäädännöstä täytyy etsiä sellaiset kohdat, jotka eivät vastaa perustuslakia. Näissä tapauksissa on tehty päätöksiä, joita ei kuitenkaan ole siirretty lainsäädäntöön. Eli tuomioistuin on tehnyt päätöksensä, mutta lainsäätäjä ei ole sitten siirtänyt tätä päätöstä lainsäädännön tasolla. Joskus on myös sellaisia lakihankkeita, lakiehdotuksia, joita on toki käsitelty, mutta niitä ei ole koskaan saatu valmiiksi. Koko lainsäädäntö tulisi siis käydä tällä tavalla lävitse. Me olemme käynnistäneet lainsäädäntöhankkeen sen hyväksi, että saisimme kaikki tällaiset äh, lainsäädäntökohdat, joita ei ole vielä tuomioistuimen päätöksen pohjalta siirretty lainsäädäntöön, jotta kaiken tämän saisimme valmiiksi. Vankiloissa on yli 20 000, 27 234 vankia. Ikävä kyllä, edessämme on ikävä valinta ihmisoikeustuomioistuimen eh, päätöksen takia. Eh, meidän on toimittava, eli on todettu, että Romaniassa me emme eh, kunnioita tätä päätöstä. Nyt meillä on lakialoite, jonka tarkoitus on armahtaa tietyistä tuomioista vangitut henkilöt. Minä olen pyytänyt sitä, että tämä lakialoitekeskustelu lykättäisiin tuonnemmaksi, jotta hallitus voisi ryhtyä täydentäviin toimiin. Me tarvitsemme täydentäviä toimia, koska armahdus ei ole mikään ihmelääke, taikaisku, joka voi nyt ja jatkossa ratkaista liiallisen vankilaväestön ongelman. Romanian parlamentin oikeusasian valiokunta oli samaa mieltä ja lykkäsi tätä keskustelua jotta meillä olisi aikaa saada asia kuntoon. Myös MCV on käsitellyt asiaa. Me ryhdymme tarpeellisiin toimiin, jotta todella yhteistyö toimii ja, ja kaikki tarkistukset voidaan tehdä niin, että voimme yhdistää voimamme ja, ja to, toimia niiden eh- ehtojen mukaisesti, joita tämä mekanismi meille asettaa. Mekanismissa ei ole mitään objektiivisia ehtoja. Tietyt ehdot, tietyt vaatimukset ovat jatkuvan muutoksen ehtoja. Me olemme ponnistelleet, jotta voisimme täyttää nämä ehdot ja vaatimukset ja päästä siihen, että mekanismin käytöstä sitten voidaan luopua. Luonnollisesti vastaan teidän kysymyksinne. Oikeusministerin ominaisuudessa voin todeta teille, että se mitä minä olen pyytänyt valtion viranomaisilta, kaikilta valtion viranomaisilta on se, että he kunnioittavat perustuslaillisia toimivaltuuksiaan. Oikeusvaltion rakenne on hyvin selkeä, selkeästi jakautunut ja määritelty, mutta sehän täytyy vielä tuntea ja sitä täytyy kunnioittaa käytännön työssä. Jos näin ei toimita, niin viranomaiset ja valtion koneisto on siinä vaarassa, että se ei toimi perustuslain määrittelemällä tavalla, vaan siirtyy sitten muiden toimijoiden revirille. Näin on päässyt käymään. Tästä te olette tietoisia ja se on yksi niistä pääsyistä, miksi minä olen täällä tänään. Kyse on tästä asetuksesta 13 joulukuulta 2017, jonka hallitus hyväksyi ja hallitus sitten äh, kumosi ja jonka parlamentti hylkäsi. Eli tämä asetus ei ole voimassa ja se ei voi enää nyt äh, tulla uudelleen voimaan, kun perustuslakia ei kunnioiteta. Eli tämä asetus 13 on hylätty. Sinällään asetus ei ollut varsinainen ongelma, vaan ongelmana oli menettely, se miten tämä asetus äh, hyväksyttiin kansalaiset, yhteiskunta reagoi, koska illalla 90 aikaan tämä asetus hyväksyttiin. Ei tämä ole normaali toimintatapa. Hallitushan olisi voinut toimia niin, että samana päivänä kun asetus julkaistiin virallisessa lehdessä, tämä asetus olisi astunut voimaan, mutta tässä oli kuitenkin kymmenen päivän määräaika. Ja tästä syystä minä henkilökohtaisesti epäilin, että tarkoitus ei ollut varsinaisesti säätää lakia yöaikaa, vaan pikemminkin kyse oli jonkinlaista kokemattomuudesta, taitamattomuudesta. Ja sen takia syntyi tällainen reaktio yhteiskunnassa ja kansalaisyhteiskunnassa. Tämä johti sitten huomattaviin seurauksiin, kun ajatellaan oikeusvaltion kehitystä korruption vastainen yksikkö tutki ministerien toimintaa niiden ministerien osalta, jotka osallistuivat tämän asetuksen laadintaan. Senaatti totesi, että korruption vastainen yksikkö käytti toisen toimijan valtaoikeuksia ja kääntyi perustuslaki tuomioistuimen puoleen Tällä oli tarkoitus tutkia, oliko tämä taitamattomasti hyväksytty asetus sellainen, että siinä oli juridisia ristiriitoja ja ylittikö yleinen syyttäjä omat toimivaltuutensa silloin, kun kyse on hallituksen vastuusta. Ja sitten tehtiin päätös, joka minua miellyttää. Se on periaatteellinen päätös ja siinä todetaan, että lain säätäjällä on toimivaltuudet arvioida sitä, onko lainsäädäntöaloite äh, asian kuuluva. Mutta ne ministerit, jotka toimivat ministerin ominaisuudessa ja äh, heidän täytyy sitten vapaasti voida päättää, onko kiireellinen tilanne, tarvitaanko lainsäädäntöä, toimivat tämän valtuutuksen pohjalta. Tuomioistuin totesi, että tässä oli juridinen ristiriita, juridinen konflikti. Tärkeää ei ole se, että tunnustettiin konfliktin olemassaolo, vaan tärkeää on se, että kyse on oikeuden, oikeuskäytännöstä jatkoa silmällä pitäen. Eli silloin kun ministerit hyväksyvät lainsäädäntöä, niin Tällä tavalla siis tässä tapauksessa toimittiin. Kaikkien viranomaisten toimijoiden on kunnioitettava perustuslaillisia toimivaltuuksia. Kiitos puheenjohtaja. Thank you, Minister. Our next speaker. Kiitos, herra ministeri. Seuraavaksi Livio Avram, Adevarulin varapäätoimittaja. Olkaa hyvä, kahdeksan minuuttia. Vă mulțumesc. Coperta Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin kertoa teille tämän Romanian kertomuksen omasta näkökulmastani. Minulla on tässä lompakkoni sillä rahaa joka päivä. Otan tietyn rahasumman ja laitan sen julkiseen valtion budjettiin. Olen tuossa alhaalla tuossa kuvassa. Kenelle, nämä rahat, kenelle tämä raha menee? Ensinnäkin parlamentille, hallitukselle, kaupunginjohtajalle ja byrokratialle, valtiolle. Miksi mä annan tätä rahaa? No ensinnäkin, koska laki velvoittaa minut siihen toiseksi, koska minulla on se olettama eikä takuu siitä, että instituutiot, jotka saavat minun rahani, eivät sitä kavalla varasta, vaan hallinnoivat sitä oikein ja kaikkien etua ajatellen. Tämä olettama perustuu siihen, että näiden henkilöiden minun rahani välissä on laki, on laillisuus. Ja se, että minun rahani tavalla tai toisella voi tulla varastetuksi, no sen pitäisi olla rangaista, sitä pitäisi rangaista rikoslain mukaan. Tässä puhutaan korruptiosta, viran väärinkäytöstä ynnä muista virkarikoksista muun muassa. Joten tässä rakenteessa voin antaa rahani rauhallisin mielin ja voin palata arkisiin toimintoihin, kuten jokainen muukin veronmaksaja, kaikki veronmaksajat tunnuset sellaiset, mutta kaksi kuukautta sitten yhden yön aikana ilman mitään selityksiä hallitus Romaniassa teki asennetta, voi kuvitellakaan. Se antoi toisen hätälain, tai asetuksen, jonka myötä suojel, joka liittyy tähän suojeluun, eli se täysin poisti nämä eturistiriitasäännöt ja osittain nämä vallan väärinkäytön säännökset. Ja pohdinpa, miten on mahdollista näin toimittaa. Verovelvollisena minun on pakkolain mukaan maksaa valtion budjettiin ja toisaalta meidän laimme mukaan minun pitäisi nyt sitten katsoa läpi sormien tällaista kavallusta, mutta minä veronmaksaja, joka olen maksanut rahaa, onko minua? Minulta kysyttiin, minulta voitu tehtä, tehdä tietysti. Alle neljä kuukautta sitten meillä oli vaalit ja vaalikampanjan aikana kaikki teemat käytiin läpi, mutta ikinä tuon vaalikampanjan aikana tullut mainittua näitä muutoksia, jotka ovat hyvin merkittäviä rikoslaissa. Mikä on minun johtopäätökseni tästä? No ne, jotka pyysivät ääntämme, saivat. Ne heillä oli pilteltuja tavoitteita, he voittivat vaalit puhumatta näistä tavoitteista, ja se, nämä toteutettiin nämä toimet sitten vaalien jälkeen. Tässä täydellinen ansa. Loukku, jonka uhreja tai siis ansa, jota uhrit eivät voi välttää. Me kaikki olemme siihen tippuneet. Tämä ansa, sitä on valmisteltu pitkään, paljon vääriä huhuja, vaihtoehtoisia totuuksia ollut, jotka ovat pseudoperusteluja, mutta on tämä legitiimi kysymys, miksi teitte näin? No siinä ainoa vastaus, jonka olemme saaneet, oli seuraava. koska se oli hallituksen tahto. Onko muuta kysymyksiä? No, tämä vastaus se on tullut legendaariseksi. Se on hän äh, legendaarinen ministeri toisti sen 24 kertaa saman lehdistötiedotteluksen aikana. Miten tähän tilanteeseen päädyttiin, miten toimittiin, että monet romanialaiset osoittivat, etteivät he olleet valmiit tähän manipulointiin ja he ymmärsivät, mitä oli tapahtumassa ja ryhtyivät vastatoimiin. Sadat tuhannet verovelvolliset menivät osoittamaan mieltään. Sitten kysyttiin perustuomioistuimen kantaa. Tässä tarina on pitkä, mutta lyhyesti sanottuna se on seuraava. Tuomioistuin on käsitellyt asiaa viisi kertaa tätä lainsäädäntöä. Mutta se ei mitään olisi sitten sanonut siitä, mikä meitä kiinnosti eniten – Oliko se, mitä hallitus teki, hyvää, huonoa tai jotain muuta? Ja tuomioistuimen viisaus tämän kriisin aikana ei ole tullut meille yhtään mitään. Ja meillä on minkäänlaista perustuslaista suojelua. Ja mielenostuksia ryhdyttiin Romaniassa ja niiden seurauksena, ainoastaan niiden seurauksena hallitus peruutti tämän hätäasetuksensa romanialaiset, jotka menivät kaduille, palauttivat lain takaisin, mutta lyhyen ajan, ajan vain sillä laki lähetettiin parlamenttiin ja syystä, jota ei tunneta parlamentti, ymmärsi, että romanilaiset vastustavat vain tätä hallituksen toimintatapaa. Mielenosoittajat kaduilla hu- huusivat äh, toimijoita varkaiksi, eivätkä mukaan ymmärtäneet lain sisältöä, ja kun hallitus peruutti, niin oli sitten lakiluonnoksia parlamentissa, jolla on sama tavoite, eli heikennettäisiin tätä nykylainsäädäntöä. Tekninen ongelma on tässä diaesityksen kanssa. Uh, my dad, slide. Slide. Slide. Seuraava sivu, kiitos. Vielä kerran. Kiitos. No niin, pysähdytään tähän. Eli aloitteiden tavoite oli heikentää lakia, joka suojelee meidän toimijoitamme ja jonka pitäisi helpottaa niin elämää, jotka haluavat varastaa rahaamme. Parlamentti lähettää myös seuraavaa viestiä, ette pidä hallituksen toiminnasta. No ei ole mitään ongelmaa siinä. Se parlamentti tekee saman asian yksinkertaisesti siksi, että se voi. Mitä aiotte tehdä? jatkossa. Ja romanilaiset vastasivat, että no jatketaan mielenosoituksia viimeisin ja viime sunnuntaina. Tämä kriisi osoitti meille hyvin mielenkiintoisen asian lain heikentäminen. No sitä ei halua pelkästään hallituksen, hallitusta kantaväenemmistö, vaan myös osa oppositiota. No tämä oli odotettavissa, sillä ne, jotka ovat oppositiossa, ovat hallituksessa, ja he tulevat ongelmia lain kanssa sitten tämä suuri enemmistö sen ansiosta parlamentti tulee saman tahtonsa läpi väkisinkin. Ja romanialaiset ovat voimattomia, he voisivat tehdä mitään, kunnes 2020 tulee seuraavat vaalit. No, tietysti heillä on oikeus ottaa mieltään, mutta meillä on myös elämä, jota pitää elää. Emme voi osoittaa me neljä vuotta kaduilla peläten näitä vallavalittujen toimijoiden tavoitteita. Siinä nykytilanne Kansalaiset protestoivat, parlamentti jatkaa työtään. Ensimmäisenä väsynyt häviää pelin ja kuten on todettu, mielenosoittajat ovat alkaneet nyt väsyä. Pääministeri Grindeanu sai kysymyksen, mikä oli tämä vastusviesti, josta pidit eniten, ja hän näytti tämän kansalaisen kuvan. No tämä henkilö tässä kuvassa ajatteli, että pääministeri ei ollut velvoitettu tuohon hätäistukseen, joten hän, luultiin, että hän olisi eturyhmien ikään kuin panttivankia, että hän ei voisi huutaa apua, ja sitten hän kirjoitti tämän viestin. Herra pääministeri, eh, ilmoita, jos haluat, että pelastamme sinut. Trebuie să dau dreptate primului ministru. Este... Can I Ja pääministeri on oikeassa. We have rules here. Meillä on täällä säännöt, ei mitään spontaaneja taputuksia. Me olemme tylsä valiokunta, ei spontaania taputusta esityksen aikana. Se kuulostaa oudolta, mutta älkää tehkö niin. Ja puheaika loppumassa sillä vielä paljon kalvoja. Viimeinen virke. Äh, trebuie să dau dreptate primului ministru. E o glumă bună. Pääministeri on oikeassa, tämä on hyvä vitsi, mutta se mitä nyt koemme Romaniassa on kaukana vitsistä. Olemme nyt täydellisessä ansassa, olemme haavoittuvaisia ja olemme omien poliitikkojemme panttivankeja. Meidän pitää löytää ratkaisu, jotta ne käyttäytyvät kunnollisesti ja vastuullisesti ennustaan suhteessa meidän virastoomme, vaan myös suhteessa veronmaksajien rahoihin. Sillä Euroopan varat, jotka haluavat Romaniaan, niitä säytetään samojen lakien mukaan kuin mitä täällä halutaan nyt heikentää poliitikkojen toimista. En tiedä, josko kaikki romalaiset ovat samaa mieltä kanssani, mutta haluaisin vakuuttaa teille, että me, jotka olemme tätä mieltä, meitä ei ole vähän. Ja läsnä oli tavoite on seuraava. Näiden ihmisten nimissä ja teidän edessänne haluaisin nyt verrata tähän, sillä pääministeri otti apua. Okay, that's it. Thank you very much. Thank you. Kiitos. Okay. Um, Okay, I'm going to say it for the last time. Sanon tämä viimeistä kertaa. Olette tervetulleet tänne vieraksi, mutta tämä ei nyt ole formi, jossa kuunnellaan puheita ja taputetaan. Tämä valiokunnan keskustelu. Meillä on säännöt ja siinä säännöt ovat, kaikki ovat hyvin pitäytyneet Kurssit tähän asti loistavaa. Tämä nyt on nyt edustuksellinen yleisö, joten en halua tuollaista vastausta. Selvä puhuja herra Gabriel Liceanu, ei, vaan puhuja korjaa Viktor Alistar, Transparency Romanian pääjohtaja, hän puhuu kahdeksan minuuttia. Kollegat, voisitteko nyt, no tämä puheaika ei ole suuntaviiva, vaan se on puheaika, ja nyt viedään pois aikaa keskustelulta, kun parlamentin jäsenet haluavat kysyä kysymyksiä, pyydän pitäytymään kahdeksassa minuutissa. Olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte, pentru invitație și cred că... Kiitos. Kiitos puheenjohtaja kutsustanne. Tämä on sangen tervetullut tilaisuus keskustella siitä, mitä Romaniassa tapahtuu, mutta ei ainoastaan Romaniassa, vaan mitä koko Euroopan unionissa tapahtuu. Jos suonette, kertoisin näkökulmastanne näkökulmastamme, mitä Romaniassa tapahtuu, mikä Romaniassa on ilmapiiri. Siellä tilanne on polarisoitunut, siellä ei käydä keskustelua. Kukaan ei ole kuulolla. Siellä käytetään viestintätekniikkaa, joka on mielestäni osittainen. Annetaan ainoastaan osa totuudesta. Sellainen osa, joka muuttaa todellisuuden. Ja kysykää asiantuntijoiltanne, mitä Romaniassa tapahtuu. Pyytäkää, että he kysyvät ruohonjuuritasolla, mitä Romaniassa tapahtuu. Lehdistö on vapaa Romaniassa, mutta se on polarisoitunut, se on puolueellinen. Pitää kiinnittää huomiota myös virallisiin asiakirjoihin. Se on ainut keino saada selville, mikä tilanne todellakin Romaniassa on mikäli haluatte tässä valiokunnassa selkeän kannan luoda. Me olemme kansalaisjärjestö, me olemme läsnä monissa maissa ja myös Romaniassa, Romaniassa oikeusvaltiolla on kaksi, kaksi suuntausta. Halutaan taata oikeusvaltio oikeusvaltion olemassaolo siten, että kaikki yhteiskunnalliset toimijat kunnioittavat sitä. Ja sitten tämä toinen suunta on tärkeää, että kansalaisoikeudet, kansalaisvapaudet ja taloudelliset vapaudet äh, toteutuvat. Mikäli nämä kaksi suuntausta toteutuvat, niin silloin noudatetaan oikeusvaltioperiaatetta, näin voidaan sanoa. Mutta mikäli, jo, mikäli joskus on puute, mitä tulee vapauksien puolustamiseen tai oikeusvaltion säännön noudattamiseen, niin silloin ei voida puhua toiminnallisesta oikeusvaltiosta. Ja valitettavasti silloin ollaan luisumassa kohti anarkiaa tai diktatuuria. Romaniassa on konkreettisesti nimenomaan tällainen tilanne. Viimeisten kymmenen vuoden aikana Romania on ponnistellut hartian voimin siinä vaiheessa, kun siitä tuli Euroopan unionin jäsen – luotiin vahvat toimielimet, hyväksyttiin lakeja, jotta annetaan takeita kansalaisille sen suhteen, että Romaniassa kunnioitetaan niitä oikeusvaltioperiaatteen osia. Ketään ei voida suojella tutkimukselta, oli virka mikä tahansa. Loput ovat julistuksia, loput ovat sloganeita, mutta meillä on oikeudelliset menettelyyn liittyvät puitteet, jotka takavat sen, että oli asema mikä tahansa, voi joutua oikeuden eteen. Romania on ainoa Euroopan maa, jossa kahdeksan jalkapalloliigan puheenjohtajista on joutuneet samassa tapauksessa oikeuden eteen. Romania on aina maa, jossa näin on tapahtunut. Romaniassa on kaikki mekanismit, joiden avulla voidaan taata, että eurooppalaisia arvoja ja periaatteita noudatetaan. Romania on dynaaminen maa. On demokratia, on useita puolueita, on taisteluja, on ongelmia. No, missäpä ongelmia ei olisi, katsokapa vaikkapa Ranskaa Ranskassa käydään paljon keskusteluja ja on useita skandaaleja presidentin vaalien alla. Katsokaa, mitä yhdistyneessä kuningaskunnassa tapahtui kampanjoiden rahoittamisen kanssa. Ja Saksassa on myös kanslerilla ollut ongelmia vaalirahoituksen kanssa. Ei ole täydellisiä maita, ongelmia on. Romaniassa on korruptio-ongelmia, mutta sitä vastaan taistellaan. Eräs asia, jonka minä haluaisin nostaa esiin tässä asiayhteydessä, on se, miten kansalaiset reagoivat korruption ilmiönä. Eurostatin tutkimuksissa ja kyselyissä Transparency Internationalin korruptiokyselyissä nousee ilmi, että 70 prosenttia kansalaisista sanoo, että korruptio on heille huolenaihe, varsinkin kun puhutaan heidän suhteesta valtion ja viranomaisiin. Lisäksi on todettu, että on tehtävä monia asioita. Pääministeriä tutkitaan tässä vaiheessa, mutta ei häntä ole vielä tuomittu, joten syyttömyysolettamus on edelleen voimassa kaikkien niiden kohdalla, jotka ovat tutkinnan alaisia. Mutta sanktiolukua lainsäädännössä on vahvistettu. Romaniassa ennaltaehkäisyyn suhteen ei tehty niinkään paljon. Eli mikäli jättää ovet ja ikkunat auki, niin ei pidä yllättyä, mikäli varkaita käy ja sitten mennä valittamaan poliisille. Ennaltaehkäisyn kannalta olisi tehtävä siis enemmän. luvussa, kun puhutaan kansalaisista ja viranomaisista, niin näiden, näiden välisissä suhteissa ei puhuta juurikaan muusta kuin sanktioista. Mitä tämän hyväksi voitaisiin tehdä? Tämä keskustelu pyörii nimenomaan näiden sanktioiden ympärillä. Kun analysoidaan, mitä romanissa tapahtuu, on keskusteltava myös tutkimuksista. Nämä näistä tutkinnoista. Tutkimusten mukaan yli 70 prosenttia romanilaisista sanovat, että korruptio on eräs kolmesta suuresta huolenaiheesta, jotka heitä huolettavat. Meillä oli viime vuonna paikallisvaalit erässä suuressa pohjoisen kaupungissa, läänin pääkaupunki, niin siellä korruptioskandaali ravisutti kaupunginjohtajaa ja lisäksi hänestä oli annettu ennaltaehkäisevä pidätysmääräys. Vaalipäivänä hän oli tut... poliisin huostassa, mutta 69 prosenttia äänestäjistä äänesti tätä. Tämä ongelma on olemassa. on nyt olemassa tämä väline, jota kaikki poliittiset puolueet käyttävät. Eli osoitetaan sormella, mitä mm, toisaalla tapahtuu. Hyökätään muita puolueita vastaan. Korruptio nimenomaan keihään kärkenä. Tämä on ollut haitallista. Ja minä uskon, että tulevina vuosina tämä riski on olemassa. Tarvitaan eheää yhteiskuntaa. Nyt on se riski, että yhteiskunta enää ole. Ole eheästi. 13 poikkeuslaki nousi esiin kuluvana vuonna kaikkialla, ja me olemme analysoineet tätä täytäntöönpanon säädöstä. Se on peruttu sittemmin, mutta tässä säädöksessä nostettiin esiin se, että hallitus ei ymmärrä, missä mennään. Toki tässä oli tämä 10 päivän takaraja, jota se astuu voimaan, oli useita yksityiskohtia, joita ei perusteltu, ja tämä aiheutti tämän julkisen julkisen vastustuksen. Siihen voidaan toki tehdä muutoksia. No, joka tapauksessa on tärkeää, että kunnioitetaan perustuslakituomioistuimen päätöksiä, varsinkin, jotta voidaan välttää se, että kansanoisia syntyy ja että korruptiovastaisen taisteluun puutetaan liian suuresti. Tämä on taloudellinen, taloudellinen ja poliittinen asia, mutta se ei, sen ei tule saada monopolia tässä poliittisessa keskustelussa. On liian myöhäistä itkeä siinä vaiheessa, kun päätös on jo tehty. Sanovat ihmiset kadulla mitä tahansa, ja on nähtävissä, että kadulla ihmiset sanovat, että siinä vaiheessa, ihmiset ovat kadulla siinä vaiheessa, kun ei kunnioita välttämättä sitä, mitä on niitä totuuksia, joita on sanottu. Gabrieli Ceanu, professori Bukarestin yliopistosta. No, siis, uh... Saanko puhua kymmenen minuuttia, sillä tässä kollega sanoi, että tässä koko aikaa. Ten minutes. Yeah, see the separate rules here. No, täällä on eri säännöt näköjään tänään. Ei ole vain yhdet säännöt. Ne ovat Elvan parlamentin säännöt, joten pidetään nyt niissä kiinni. Selvä. No, no, niin. Okay. Be polite, but go ahead. <laughs> no, no, of the chair, of course. It's good to get people on your side, but that's the main thing. On hyvä saada ihmisiä puolelle, mutta olkaa hyvä. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, îmi dați voi întâi... Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin muutamalla sanalla esittäytyä tähän alkuun. Minä olen Bukarestin yliopistossa filosofian professori, olen kirjailija. Olen huomattavan kustannustalon johdossa Romaniassa ja minulla on myös ammatti, jossa olen toiminut vuodesta 1990 saakka, eli siitä saakka kun kommunismi kaatui ja olen kansalainen. Haluaisin puhua nimenomaan kansalaisen ammatin harjoittajana tänään täällä. Kun kommunismi kaatui, siitä lähtien olen ollut sosiaalisen vuoropuhelun ryhmän johdossa, eli näin ollen edustan myös kansalaisyhteiskuntaa. Hyvät naiset ja herrat, varmasti tiedätte, venäläisen tarinan metsästäjästä, joka kadotti hanskansa ja sitten eläimet löysivät tämän hanskan ja sen avulla lämmittelivät. Eli nämä eläimet, jotka olivat mukana löytämässä hanskaa, niin ikään kuin havainnollistavat Romanian lähihistoriaa. Nyt näyttää siltä, että kaikki nämä tapahtumat ikään kuin haluttaisiin tähän pieneen pakettiin, pieneen löydettyyn hanskaan mahduttaa koko Romanian historia ja tapahtumat tähän EU-pakettiin kääriä. En ole kokenut, että omassa maassani demokraattiset arvot olisivat olleet vakavasti uhattuna omassa maassani. Yritän nyt tehdä yhteenvedon oman maani tilanteesta viidellä havainnollistavalla kommentilla. Ensinnäkin Romania on viimeisenä monissa luokitteluissa ja tämä johtuu hyvin laajamittaisesta korruptiosta. Vuodesta 2000, kun sosiaalidemokraattinen hallitus astui virkaan ja pääministerihän on saanut korruptiotuomion. Korruptiosta on tästä lähin tullut aivan jokapäiväistä ja ammattimaista. Se toimii loisen lailla, parasiitin lailla valtiorakenteissa ja vaikuttaa myös poliitikkojen perheisiin ja yrityksiin maassamme. Maa on jakautunut alueellisten johtajien alaisuuteen. Heistä puhutaan paroneina, eli he ovat haalineet sitten henkilökohtaisesti satoja, tuhansia, jopa miljoonia. Ja nämä rahat on 27 viime vuoden aikana varastettu romanialaisilta. onnellisten yhteensattumien ansiosta yli kymmenen vuoden ajan korruption vastainen yksikkö on saatu toimimaan. Ja siellä meillä on syyttäjänä Laura Kodruca Kövitsi, tunnettu nimi Euroopassa. Tämä yksikkö on käynnistänyt noin tuhannen poliitikon tutkinnan rikosoikeudellisissa menettelyissä – korruptiovastaisen yksikön tulokset vuodelta 2015 osoittavat, että kyse on 431 miljoonasta eurosta lahjuksina ministerejä, parlamentaarikkoja, tuomareita, kaupunginjohtajia, jotka ovat saaneet lopullisen tuomion korruptiorikoksista. Kolmas asia. 11. joulukuuta 2016 koalitio voitti parlamenttivaalit äh, hyvin selkeästi. 18 prosenttia kansalaisista osallistui vaaleihin ja kukaan ei kiistänyt vaalin tulosta. Äh, ketään ei siis tässä vaiheessa tuomittu. Sosiaalidemokraattisen puolueen johtaja sitten ryhtyi puhemieheksi ja Alden puheenjohtaja oli väärästä todistuksessa tuomiolla ja hän sitten ryhtyi toimimaan senaatin puhemiehenä. Parlamentin kahden kamarin johdossa on siis kaksi miestä, jotka ovat saaneet rikosoikeuden tuomion ja tällä hetkellä tutkinta on edelleenkin käynnissä. Uudessa hallituksessa ministereitä ei valittu kompetenssin osaamisen perusteella. Jo nyt useaan kertaan he ovat olleet hyvin hankalissa tilanteissa, epämukavissa tilanteissa. Nämä rikosoikeudelliset tuomiot ovat oikeastaan pyrkineet siihen, että vältellään vankilatuomioita. Ja tuomioita joko, joko sitten langetetaan tai sitten tutkinta on käynnissä, mutta vankia, vankilatuomioita ei ole langetettu. Sitten kausi käännöstyi hallituksen osalta suoralla hyökkäyksellä tuomioistuimia vastaan. Asetuksella yritettiin heikentää korruption vastaista lainsäädäntöä ja tarkoitus oli vapauttaa parlamentin kahden kamarin puhemiehet vastuusta. Eli nämä ovat tosiasioita. Näiden syiden takia sadat tuhannet ihmiset ovat lähteneet kaduille – Romaniassa viime kuukausien aikana. Monet journalistit ovat kapinoineet. Täytyy mainita myös internetissä toimivat journalistit tässä yhteydessä. Tapahtumat ovat seurausta suuttumisesta ja kiihtymisestä siitä tunteesta, että kaikilla kansalaisilla on moraalinen ja poliittinen velvollisuus toimia omassa roolissaan, omassa asemassa ja valvoa valtaapitäviä. Tämä on kansalaisen kaikista tärkein tehtävä. Totta kai kansalaisen tehtävien lisäksi täytyy muistaa ihmisen tehtävät. No, mikä on nyt tilanne? PSDn puheenjohtaja ja Edestään huoneen puhemies ja hänen koalitiokumppaninsa haluaisivat välttää vankilatuomion ja pelastaa omaisuutensa. He ovat valmiita aivan kaikkeen tässä onnistuakseen. Viime kuukausien aikana he ovat tämän osoittaneet aivan selkeällä tavalla. Iliesku vuonna 1990 Tämän jo osoitti Stas ja Ponta. Siinä toinen entinen ministeri, jonka tohtoriväitöskirja oli plagioitu. Ja hän on nyt sitten väärennyksestä tuomioistuimen edessä. Koko järjestelmä pyrkii siihen, että Romanian rahat varastetaan. Euroopan köyhimmän maan varat, rahat varastetaan. Nämä ihmiset haluavat hyötyä siitä omaisuudesta, jonka he ovat varastamalla itselleen hankkineet. Näiden henkilöiden kohteena tavallaan, hyökkäysten kohteena on nimenomaan korruptiovastainen yksikkö ja sen johto. PSTn johtaja viime viikolla televisiossa totesi, että meidän täytyy keskittyä ja Sattakovici pääsyyttäjä vastuuseen ja tuomiolle. Tässä tarinassa on opetus aivan niin kuin saduissa, eli hyvä ja paha taistelevat toisiaan vastaan. Ja nyt tämä näkyy poliittisissa puolueissa. Poliitikkojen lisäksi tarinaan liittyvät myös liikemiehet. No, please. Voisitteko tulla puheen loppuun? I, I have uh, three minutes. Can, can I... Minulla on kolme minuuttia vielä. Just so that everyone... On tehdä selväksi, että kaikki tietävät. Ministerillä oli 10 minuuttia, kaikilla muilla puhilla 8 minuuttia. Kaikki ovat tätä nyt rikkoneet. 11 minuuttia on nyt mennyt. Pyydän vain nyt vetämään lankoja yhteen. Voisitteko kaikki pysyä rauhallisina? Ja jos voisitte nyt estää loppuhuomiot vielä. Ei sivu, vaan virke. Tämä on kaikista tärkein asia. Kaikki on tärkeä, yksi virke. Eli siis toisaalta meillä on 20-40-vuotiaiden sukupolvi, jota Ceausescun nationalismi ei päässyt saastuttamaan. Tämän sukupolven edustajat, osa on edustettuina myös tässä salissa, ovat demokratian arvojen, arvojen edistäjiä, modernin demokratian arvojen edistäjiä. He ovat nyt kaduilla, he ovat älykkäitä, dynaamisia, eikä heitä voi manipuloida. Kenties tiedätte, että Romaniassa internetin nopeus on huippuluokkaa Euroopassa. Mikä on sitten yhteys internetin nopeuden ja näiden mielenosoitusten välillä? Euroopassa. Tämä on aivan päivän selvää. Nopeammat yhteydet internetissä ja tämä johtaa siihen, että ihmiset ovat todella lähteneet liikkeelle, ei pelkästään rockkonsertin takia, vaan aivan erityisen perustelun takia, joka pätee koko maailmaan korruptiovastaiseen taisteluun. Kiitos viimeinen puhuja herra Attila Viro, joka on tutkiva toimittaja. Kahdeksan minuuttia mahdollisesti. Uh, Attila Kiitos, nimeni on Attila Viro. Edustan kansalaisjärjestöä, jossa on tutkivia toimittajia Climate Reporting Project – ja muita hankkeita haluaisin esitellä teille tilanteen tutkivan toimittajan näkökulmasta ja haluaisin antaa teille hieman kansainvälisen kontekstin ja paikallisen kontekstin elementtejä tutkimukseen. Tuosta, että korruption ilmiö ei ole lokalisoitunut, järjestäytynyt rikollisuus ei tunne rajoja. Puhutaan sitten korruptoinnista politiikasta, rahanpesusta, ra- asekaupasta ja muusta. He kaikki käyttävät näitä menetelmiä, jotta voivat piilotella näitä resursseja, joten he käyttävät muassa veroparatiiseja hävittääkseen nämä jälkensä laittamasta rahasta. Viimeaikaisin esimerkki tässä, joka on päässyt kansallisten ykkössivuille, on kansainvälinen tutkimus ja tutkinta, jonka tavoitteena on tutkia venäläisten erästä toimintaa huomioon että Kisina on oli yli 20 miljoonaa dollaria syyttäjällä tutkinnallisena ja rahaa oli investoitu luksusautoihin, lumusiineihin, lomiin ja villoihin, täysin lomautoihin, ja tämä raha ylitti Romanin muut Euroopan maat. Meillä Romaniassa sairaalat Niitä on desinfioitu vuosien ajan tällaisilla laimennetulla tuotteilla. Ja yhdistäjärjestö, joka antoi Sarolle näitä tuotteita, oli käyttänyt veroparatiiseja hankkeissaan, toiminnassaan, joten tämä voitettu raha oli lähetetty veroparatiiseihin tuotteita. Oli saa, tai siis näitä varoja oli siirretty veroparatiiseihin, kukaan ei voinut valvoa tätä toimintaa Bukarestissa huomattiin laitonta lääkekauppaa tai se verkostoja. Kyse oli AIDS-lääkkeistä tai diabeteslääkkeistä. Ne olivat poistuneet hyödyllisiltä markkinoilta ja sitten tässä oli mukana lääkäreitä, potilaita ja muita, joten vielä kerran romanialaiset ovat tästä kärsineet ja he ovat yhä sairaampia. Muutaman kilometrin päässä pääkaupungista Karpaattien metsät arnimetsät, niitä hakataan. Se tekee itävaltainen yhtiö. Ja rahaa käytetään siihen, että valmistetaan hienoja tuoleja, mutta korruptio rehottaa tämänkin laittoman puunhakkuun taustalla. Ja se on mahdollista siksi, että paikalliset poliitikot, kaupunginjohtajat, tuomarit ovat osa tuota mafiaverkostoa. Ja toimittajat, kollegat huomasivat, että paikallishallinto, joka pitäisi hallinnoida, hallinnoida näitä, met, näitä metsiä, ovat täysin poliittisten toimijoiden infiltroimia Bukarestissa. Raha, joka tulee veroparatiiseista, palautuu lahjuksina ja Bukarestissa tätä laitonta toimintaa tapahtuu paljon, niin Israelin miljardööri johtaa monia toimintoja. Toimintaamme on nostanut, että poliittinen verkosto, virkamiesten verkosto, on saanut rahoitusta tuolta henkilöltä, henkilöltä josta puhuin hetki sitten viime vuonna. Julkaistiin asiakirjoja. Tässä Panama-papereiden skandaalissa huomattiin, että romanilaiset poliitikot ovat siirtäneet varojamme rahaa jota saadaan laittomasti näihin veroparatiiseihin. Valitettavasti vir- Romanian viranomaiset eivät reagoineet, he eivät tehneet mitään. Voin sanoa teille, että henkilökohtaisesti olen tavannut erään henkilön, henkilön, jolla on offshore-toimintaa ja haluaisin tietää, Saan tietää, miten tämä veroparatiisijärjestelmä toimii ja sitten sain oppia seuraavaa joka viikko. Liikemies, poliitikko otti hänen yhteyttä ja sanoi, no niin, minulla on miljoona, viisi miljoonaa. Haluaisin investoida tämän rahan jonnekin varmaan paikkaan, jota viranomaiset voi valvoa ja tämä se tapahtui joka viikko. 90 prosenttia hänen asiakkaistaan oli mukana rikollisessa toiminnassa ja näissä verkostoissa on no, tässä näitä esimerkkejä piisaa. Ja se osoittaa sen, että on yhteistä toimintakenttää No, kyseessä ovat nyt henkilöt, joilla on vain yksi pakko meille kavata julkista rahaa ja sietää rikkauksia sitten Syyriaan ilman, että heitä rangaistaisiin. Jos nyt kysytään, miksi romanialaiset ovat menneet kaduille, no vastaus on selvä ja yksinkertainen vuosien ajan. He ovat todistaneet tätä poliitikkojen ja liikemiesten toimintaa jotka kaavautavat julkista rahaa rankaisematta ja jotka siirtävät sitten varojaan syrjään ulkomailla. Haluaisin antaa esimerkin. Viimeaikaisin tapaus oli poliitikko, joka vietti lomaa Brasiliassa. Siellä oli mukana järjestönkin henkilö, joka vuosien ajan oli kaatanut rahaa Romanian budjetista. Kiitos. Okay, we now um, turn to... Nyt uh, vastaan puheenvuoropyyntöjä parlamentin jäseniltä. 206 sääntö työjärjestyksestä pätee, joten tämä on vain valiokunnan jäsenille varajäsenyksestä sovittiin niin etukäteen, joten tässä toimitaan nyt työjärjestyksen tiukoissa puitteissa vielä varoituksen sananen. Meillä on vain 20 minuuttia aikaa tähän kaikkeen. Ja paljon puheenvuoropyyntöjä. Olen pahoillani jo etukäteen niille, jotka pettyvät, kuten sovittu etukäteen. Aloitetaan koordinaattoreista. Live-valiokunnan koordinaattoreista aloitetaan. Edustaja Metsolasta minuutti vai kaksi minuuttia lyhyemmin, jos mahdollista. Um, and the speakers will all get one minute, so please go ahead. Ja sitten muut saavat minuutin. Olkaa hyvä, edustaja Metsola, EPP. Kiitos puheenjohtaja, kiitos ministerille ja kaikille muillekin kutsuun vastaamisesta. No, haluan ottaa sanomalla, että tämä on tärkeä asia, joka tulee käydä tässä valiokunnassa. Sanottiin, että tämä on kansallinen asia ja se ei kuulu meille. No, minä olen eri mieltä. EPP-ryhmän nimissä sanon, että Romania on Eurooppaa ja Eurooppa on Romania ja mikäli oikeusvaltioperiaatetta rikotaan, niin tämä on meidän asia. Tätä, tältä ei voida omistaa silmiämme. Pitäisi olla eurooppalainen mekanismi, joka voi tarkistetaan äh, tällaisia rikkomuksia. Kaikki näkivät, kuinka ihmiset olivat kadulla. Nähtiin, kuinka Romanian lippu ja Euroopan lipun tähdet muodostettiin ja uhmaten. Ja oli mahdotonta olla liikuttamatta, kun näki nämä kuvat. Niin romanialaiset kuin koko unioni kertoi meille nimenomaan, mistä Euroopan unioni kertoo, mistä on kysymys. Tästä tässä asiassa mielestäni on perustavasti kyse. Demokratia, ihmisoikeudet, oikeusvaltioperiaate. Eivät nämä ole mitään jonninjoutavia asioita. Ihmiset ovat kautta aikojen puoltaneet näitä demokratia- ja oikeusvaltioperiaatteen suojeleminen, niiden tulisi olla Euroopan unionin johtavia arvoja. Mikäli valtio pyrkii vaikkapa Romaniassa rikkovan oikeusvaltioperiaatetta vastaan tai mikäli Rom, Maltalla korruptio, korruptoituneet ministerit pitävät ulkomaalaisia pankitilejä, niin meillä on vastuu toimia, muuten me emme kunnioita meidän tehtävää tässä talossa. Kyse ei ole ainoastaan Romaniasta, vaan kyse on meidän yhteisistä eurooppalaisista arvoista, meidän yhteisistä johtavista perustavanlaatuisista arvoista. Mikäli me haluamme, että ihmiset edelleen uskovat Eurooppaan, joko meidän on seistävää vahvana poliittista korruptiota vastaan, tai muuten ihmiset tulevat kyseenalaistamaan eurooppalaisen hankkeemme. Very much. Kiitos puheenjohtaja. Onko Romaniassa edelleen korruptiota? Kyllä. Edistyykö Romania korruption vastaisissa taistelussa viime vuosien aikana? Kyllä. Onko nykyhallitus valmis jatkamaan korruption vastaista taistelua? Tämä on juuri se kysymys, johon tänään haluaisin saada faktoja ja vastauksia, enkä vain mukavia tarinoita ja poliittista puhetta. Haluaisin siis esittää kysymyksiä, jotta saisimme hieman lisää faktoja keskusteluun. Nykyinen hallitus oli valmis tekemään ehdotus ja ehdotuksen armahduksen antamiseksi, jotta vankilalta voidaan välttyä. Eli tämä voi kuulostaa jonkinlaiselta kritiikiltä. Voisiko joku panelisteista kertoa, oliko tämä tarkoitettu kaiken rikollisen toiminnan armahtamiseksi vai oliko jonkinlaisia poikkeuksia? Toiseksi esitettiin kritiikkiä, että tulevissa laissa tämä hallitus on valmis lopettamaan kaiken korruption sanktioinnin. Voisiko joku vastata, onko tämä totta? Pitääkö tämä paikkansa vai onko erilaisia sanktioasteikkoja eri korruptiotyypeille? Löysin sanamuodon, jota en ymmärrä Saksan perusteella, eli virka-aseman väärinkäyttö, abuse of office. Voisiko joku lyhyesti kuvailla, mitä tämä tarkoittaa ja missä määrin siitä sitten rangaistuksia määrätään? Ja viimeiseksi vankilaolosuhteet. Ylikansoitus totta kai vankiloissa on yksi ongelma, mutta me tiedämme, että useissa jäsenvaltioissa on muitakin ongelmia äh, Romania mukaan luettuna. Voisiko joku kenties ministeri kertoa meille, onko tämän armahduksen lisäksi muita ajatuksia, joilla voitaisiin puuttua vankilaolosuhteisiin? Uh, for e Kiitos e ryhmän puolesta edustaja Stevens. Hartelijk bedankt, beste collega's. Kiitos, arvon kollegat. Täytyy sanoa, että ulkopuolisena on nyt hankala pohtia tätä Romanian tilannetta. Saan raportteja ulkopuolelta, ja, mutta kuitenkin on hyvä, että tämä keskustelu nyt voidaan käydä. Haluaisin reagoida siihen, mitä kuulin Sata, sata, sadat tuhannet ovat osoittaneet mieltään Romanian kaduilla. Kyse oli hätälainsäädännöstä, joka justin keskellä yötä ja josta ilmoitettiin salaisten menettelyn jälkeen. Ja tässä nyt sitten epäillään, että kyse ole vain viestintäongelmista, vaan että tämän taustalla piilee myös muitakin perusteita. Sen takia on hyvä, että tästä nyt Romanian parlamentissa tavanomaisten menettelyjen myötä käydä läpi. Lisäksi minä olen käsittänyt, että tämä, tässä on paljon kritiikkiä ilmaistu. Miten nämä rikosnimikkeet nyt sitten on määritelty yksittäin, josta pitäisi pohtia. Ja mitä ne pitäisi päättää sellaisissa istunnoissa, pitäisi uskoa, minkälaista yleistä armahdusta näille vangeille tarvitaan mielestäni kattavaa keskustelua parlamentissa, senaatissa, näiden oikeudellisten säännösten laadusta. Ja edelleenkin meillä on tämä yhteinen valvonta ja seuranta, yhteistyö- e ja seurantamekanismi EU ja Euroopan välisestä takia on loogistakin, että Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot seuraavat kehitystä. Kiitos ALDE-ryhmän puolesta koordinaattori Natalie Griesbeck. Oui. Merci. Kiitos. Kiitos ensinnäkin puhujille, jotka ovat täällä tänään antamassa tietoja, esittämässä esimerkkejä näistä Romanian, tästä Romanian tilanteesta on kuitenkin valitettavaa, että tämä puhujalista ei ole kuitenkaan edustava niistä poliittisista voimista, joita Romaniassa on. Ja kuuntelen kyllä tarkalla korvalla, kun Libe-valiokunnan ulkopuoliset jäsenet esittävät kantojaan tähän asiaan, jotta tähän saadaan hieman tasapainoa tähän keskusteluun. Tämä ei ole ainoastaan romanialainen keskustelu, vaan tämä koskee meitä kaikkia eurooppalaisina. Tässä tehtiin useita viittauksia. Itse asiassa useammassa esitelmässä, ja tämä on ongelma, joka koskee koko Eurooppaa, kaikkia eurooppalaisia. Tämä koskee toimielinten toimintaa, oikeuden, mitä tulee oikeuden riippumattomuuteen, ja viranomaisten neutraaliuteen ja lisäksi miten oikeutta kohdellaan, oikeusistuimen kohdellaan. Ne ovat kaikki hyvin ajankohtaisia aiheita tällä tänään. Ensimmäinen kysymys oikeusministerille. Hän puhui peruuttamattomasta ja dynaamisesta kehityksestä, mitä tuli Romanian eri laitosten toimintaan, toimielinten toimintaan, niin tämän asian tiimoilta minä haluaisin ymmärtää, miten vallan kolmijako on toteutettu, vallanjako on toteutettu, rikosoikeus Romaniassa osallistuu tiiviisiin sopimuksiin, joita on solmittu tiedustelun kanssa, ja miten vallan, valta on oikein jakautunut. Olisi mielenkiintoista kuulla tästä lisää. Ja sitten Romania on Euroopan unionin jäsen, mutta Euroopan unionissa on myös muut jäsenvaltiot. Eri edistymiskertomuksissaan koskien Romaniaa, Romanian liittymisen jälkeen, niin komissio on korostanut, että harppauksia eteenpäin on otettu, mutta kyllä tässä vielä on paljon korjattavaa, niin minä haluaisin tietää, mitkä ovat komission mielestä ensisijaisen tärkeitä korjattavia asioita, jotta romanien oikeuksia toimivat toimivat kunnollisesti. Colleagues, just on timing, just to... Kollegat aikataulusta. Meillä on tulkkaus vain 2040 asti. Olemme myöhässä tuon hiljaisen hetken takia, koska puheajoissa ei ole täysin pitäydytty. nousemat useimmat kyllä, mutta meillä on tulkkaus vain siihen asti, joten Voisivatko muut koordinaattorit? No, muut puhuivat sitten minuuttiin, niin sitten tarvitaan vastaukset ministeriltä ja muilta puhujilta. Katso, näette, miten tiukkaa tässä pitää olla koordinaattorit ja sitten pitää ottaa pois puhujalistasta. No kyllä täys live-jäsenet saavat puhua, mutta muut eivät. Seuraavaksi Guen koordinaattori Cornelia Ernst for between one and two minutes. Minuuttilla kaksi. Eh, ja vielen dank. Eh, ich denke, was... Kiitos. Se, mikä tässä nyt on selvää tässä koko problematiikassa on, no tässä on selvä, tässä ei ole kyse vain oikeusvaltiokriisistä, vaan myös luottamuskriisistä ja luottamuspolitiikkaan. Sitä ei ole. Se luottamusta ei ole, sen kokee kaikkialle ja se saa jakolinjat myös hyvin selväksi. On äärimmäisen hankalaa tässä koko problematiikassa nyt päästä syvemmälle että tässä lyhyessä ajassa ei ole mahdollista, mutta kuitenkin asioita, jotka haluaisin selventää. Ensinnäkin en nyt tiedä, mikä tilanne on tällä hetkellä, kun on näitä korruptio, on korruptiosäännöt. Mikä nyt pätee? Mitkä säännöt ovat nyt voimassa? Voisitteko vielä sanoa siitä jotain? Se haluaisin selventää. Toiseksi sanoitte, että no, tämä laki vedettiin takaisin, kuten tiedämme, mutta kuitenkin se, mitä tämä luottamuskriisi ei päättynyt, vaan mahdollisuus tehdä muitakin parannuksia, lisäparannuksia sääntöihin. Onko sitä, se vielä mahdollista, voisitko selittää sitä? Sitten kolmanneksi on myös syytöksiä korruption torjunnan viranomaisia vastaan riittävät tiedustelupalvelun kanssa yhteistyötä sanotaan, ja että korruption torjunta näin ollen hankaloituu. Voisitteko kertoa näistä syytöksistä jotakin? Ne ovat olleet kansallisessa mediassakin läsnä. Okay, and for the Greens agreed before. Vihreiden puolesta, kuten soittu etukäteen, edustaja Hans. Thank you, Mr. Chair. Uh, I would... Uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ennen kaikkea käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää Romanian kansalaisia heidän osallistumisestaan Romanian yhteiskunnan tapahtumiin. He ovat onnistuneet pysäyttämään tämän lain, joka aivan ilmiselvästi on haitallinen. Tämän lisäksi he ovat välittäneet hyvin vahvan viestin tänne Brysseliin. Myös Brysselissä tämä oli tarpeellinen herätys. Minulla on ollut mahdollisuus käydä Bukarestissa ja keskustella monien ihmisten kanssa. He edustavat hallitusta, kansalaisyhteiskuntaa ja myös eri viranomaisia. Nyt on selvää, että Romanian kansalaiset ovat avanneet ikään kuin mahdollisuuden saada luottamus palautetuksi. Tämä on aivan oleellista, kun olen kuunnellut tämän päiväiset puheenvuoronne. Euroopan parlamentti on tarttunut tällä kuulemisella kysymykseen. Parlamentin ei tulisi pysyä tästä prosessista poissa olevana. Romanian vierailuiden jälkeen olen vakuuttunut siitä, että meidän on huolehdittava instituutioista ja niiden toiminnasta Romaniassa. Korruptio on kaiken kattava sana, mutta on hyviä syitä sille, miksi kansalaiset ovat epäluottavaisia, eivät luota instituutioiden toimintaan. Kaikista tärkeimmät kysymykset liittyvät siihen, täyttävätkö valtion eri instituutiot omat tehtävänsä. Kyse ei ole pelkästään korruption vastaisesta yksiköstä. Toteutuvatko, taataanko kansalaisten oikeudet? Ja kun keskustelimme täysistunnossa Romanian tilanteesta, päätimme lähettää äh, myös tiedonkeruumatkan Romaniaan. Ja tämä ajatus on edelleenkin käsittelyssä. Se on minun mielestäni äärimmäisen tärkeä toimi. We, and finally for the EF. Lopuksi EFDn puolesta edustaja Wienberg. She's not here. Okay. Ei ole paikalla. Sitten otetaan Libe jäsenten puheenvuorot. Vaadimme tulkkausta sillä muuten, tai siis tarvitsemme tulkkausta sillä muuten, tämä on täysin epäreilua. Tämä jatkuu 40 asti. on kaikki livejä, jotka ovat osoittaneet kiinnostuksen, mutta pitää mitä puhua minuutin 60 sekuntia. Sitten vedän mikin pois sieltä edustaja Shogorista. Thank you, Chair. I... Uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tuoda huomioon erään äh, räikeän tapauksen koskien oikeusvaltioperiaatetta. Kymmenen vuotta liittymisen EUn liittymisen jälkeen oikeus toimii valikoivasti, oikeutta ei panna täytäntöön käytännössä. Viime vuonna aloitettiin toimenpiteet silloin, kun perustettiin katolis-unkarilainen koulu. Kouluviraston tarkastaja ja rehtori joutuivat kotiarestiin, vaikka koulu perustettiin – täysin sääntöjen mukaisesti. Koululaisten lapsia ja sen vanhempia. Minun vastaan oikeastaan kysymyksen. Mielestäni Euroopan unionin tulisi kiinnittää huomiota enemmän ja kiinnittää huomiota kriittisemmin sen suhteen, miten oikeusvaltioperiaate toimii Romaniassa. We, we're not... Siinä se. Meillä ei ole tulkkausta kuin 2040 asti, ystävä Urnau. Unguanov. Please. It's me. One minute. Unguanov. I'll be brief. Olen minä. Puhun lyhyesti, puheenjohtaja. Niin, täällä on paljon asiantuntijoita paikalla. erityisesti herra Alistar, Bir, Viktor, hän tietää mitä ongelmia Romaniassa hän puhui. Tästä polarisoitumisesta, mitä tulee talouspolitiikkaan ja muihin aloihin, mutta mitä tulee oikeuskysymyksiin, niin olette oikeassa, että solvaste niitä, jotka valitsevat sosiaalidemokraattisen puolueen, vai mitä sanoitte siis? Sanotteko, että ne, jotka sitä äänestivät, eivät halua oikeutta, oikeudenmukaisuutta, ja miksi sanotte, että hallituksemme on pakkomielteenä tämä rikoslaki? Olemme tehneet päätöksiä, hallituksessa ja parlamentissa. Jos ymmärsin oikein, sanoitte, että hallituksen jäsenet ovat joutuneet syytteeseen. Kiitos, seuraava puhuja. Kiitos, puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Ensin haluan onnitella Libe-valiokuntaa siitä, että tämä aihe on otettu esityslistalle. Olen vihainen niistä epätotuuksista, joita olemme kuulleet. Ja haluaisin kiistää sen, mitä on sanottu hallituksen toimien perustuslain vastaisuudesta. Minä olen itse toiminut ministerinä ja parlamentin jäsenen, tiedän todella mistä puhun. Ja minä itse lähdin myös kadulle eh, osoittamaan mieltäni, olen itse Timisoarasta. Ja sitten Litsanulle eh, suora kysymys, eh, ja tämä liittyy kritiikkiin perustuslain vastaisuudesta. 20. elokuuta 2016 äh, rikosoikeus ei enää kattanut äh, virka-aseman rikoksia. Miksi silloin te ette ryhtynyt toimiin? Miksi te ette vedonnut äh, Cholosin hallitukseen ja vastustanut näitä toimia? Miten te arvioitte sitä, että DNA-korruptiovastainen yksikkö järjesti hallituksen kuulemisen. Minute, okay. Kiitos. Minuutissa pitää kaikki seuraavaksi edustaja Pavel. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos ministerille. Hän puhui teknisesti eikä tunteeseen vedoten. Täällä sanottiin, että Romanian lainsäädäntö on dynaaminen, mutta samaan aikaan melko jyrkkä. Tämä löytyy MCV-kertomuksesta. Yhteistyö- ja säännöntämekanismin kertomuksesta koskien Romania. Oletteko sitä mieltä, että muut oikeusvaltiovalvontamekanismit koskien jäsenvaltioita kattavat sen, mitä tässä mainitsemassani kertomuksessa kerrotaan? puhutaan siitä, että tämä poistettaisiin tämä mekanismi, koska se oli liian politisoitunut. Haluan myös Alistaria kiittää siitä, että määritellessään että hän puhui ihmisoikeuksista. Oletteko te sitä mieltä, että Romanian otteet kunnioittavat perus- ö, ihmisoikeuksia? Please. Thank you. First of all, I'd like to go to... Kiitos. Ensin haluaisin sanoa kaikille, että Salissa on ihmisiä, jotka todella lähtivät kaduille osoittamaan mieltään, jotka ovat nyt täällä kuuntelemassa keskustelua. Kaikki se, mitä me teemme Romaniassa, teemme sen kansalaisten hyväksi. Tästä tulisi olla tietoisia myös tässä salissa. Sitten lyhyitä kysymyksiä. Ensinnäkin herra Virolle. Mikä on sen Brasiliassa lomansa viettäneen poliitikon nimi, joka oli tämän liikemiehen kanssa siellä lomilla ja sitten teki työtä Romaniassa. No sitten Lichanulle kysymys. Mit, mitä luulette, että miltä Romania näyttää seuraavan neljän vuoden jälkeen, kun sosiaalisesti hallitus on vallassa? Ja sitten vielä romaniaksi. Kului loppuun, joten virke vielä. Time, please. Okay, I'll keep in English puhun sitten englannin kielellä. Ette voi ottaa minun puheaikaani. Do you think that in France, in Germany... Luuletteko, että Ranskassa, Saksassa ja muissa maissa, joiden jäsenet ovat täällä edustettuina, parlamentin puhemiehet ovat olleet oikeudellisissa ongelmissa ja onko sitten puoluejohtajia sitten sitten siellä tuomittu lopullisiin tuomioihin. Onko se oikea tapa hoitaa maata niin, että rikolliset ovat johdossa? Mr. Vai- Kiitos sitten edustaja Weidenhauser. Say something else, Mr. Haluaisin sanoa vielä jotakin, puheenjohtaja. You allowed... Ette saa. Justice to speak. Oikeusministeri sai puhua viisi lisää minuuttia. Hän puhui 15 minuuttia kymmenen sijaan. Eli olkaa oikeudenmukainen. Olen oikeudenmukainen. Kaikki yrittävät puheaikansa. Jok ikinen puhuja. Ja te myös. Edustaja Weidenhauser, minuutti. Kiitos, puheenjohtaja. Kaikki olemme liikuttuneet siitä, mitä tapahtuu Romaniassa ja mistä ovat kaduilla. Ja monet kysyvät, mikä tuo viesti nyt sitten on. No, viesti tuli varmasti Romanian se äh, asti. Ja meillä myös tässä oli kyse vain siitä, että kyse on veromaksen oikeudesta. Me, tässä on kyse myös kansalaisoikeuksista ja tässä tämä nyt on oikea paikka keskustella siitä Tämä on hyvin tärkeää toiseksi tietysti. Täällä on poliittisia vaikutuksia, seuraamuksia, kun tästä yritetään keskustella. Mutta pitäisi pyrkiä keskittymään substanssiin ja on tärkeää, että tässä keskustelussa ollaan itse kriittisiä. Ministeri sanoi paljon myönteistä. Sanoi, että toisaalta huomataan, että siellä to, asi, toimii kyllä toimii osittain, mutta sitten ongelmia on, joita pitää työstää. Tämä on ratkaiseva yksi kysymys kuitenkin tässä kontekstissa. Ilmeisesti nämä, mikä on salaisen palvelun rooli tässä? Okay, Mr. Kirkos. Edustaja Kirkos. Πρόεδρε, και εμείς στην Ελλάδα περάσαμε το ίδιο. Kiitos. Kreikassa meillä on ollut myös tällaisia ongelmia. Kreikassa on vapautettu monia vankeja. Minä tunnen tämän tilanteen kyllä hyvin. Kysymys ministerille. Kuinka valtio voi kiinnittää huomiota ihmisten kantoihin heihin, jotka osallistuvat mielenosoituksiin? Kuulimme, että perustuslakituomioistuin ja muut tahot ryhtyvät toimiin. Mitä muita toimia olisi aloitettava, jotta voidaan puhdistaa valtio ja jotta voidaan kunnioittaa lakia ja järjestystä? Pinelli minuutti. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin todeta, että ymmärrän oikein hyvin tätä korruption vastaista liikettä. Tunnen hyvin Italian tilanteen. Koskapa tunnen Italian tilanteen, niin Haluaisinkin esittää teille kysymyksen. Tämä liike, liikehdintä, yrittää nyt saada jonkinlaisen poliittisen muodon. Italiassa se sai eh, viiden tähden liikkeen muodon. On tärkeää ymmärtää, että olisiko tämä mahdollista Romaniassa. Vain niin, että liikehdintä saa poliittisen muodon. Se välttää sen vaaran, että kyseeseen tulee sitten jonkinlainen ää, ää, jonkinlainen kiista erilaisista näkemyksistä. Ja sitten tämä heijastui myös ulkoasian valiokuntaan. Lopes Aguilar, haluatteko luopua puheestanne ja antaa puhujille vastausaikaa, että minuutti? Thank you, Chair. My question goes to the newly... Kiitos. Kysymys menee oikeusministerille herra Tuolerille, Tuoderille. Valiokunta on huolissaan kaikista näistä syytöksistä, jotka koristuvat jäsenvaltioiden hallituksiin, mitä tulee vallanjakoon, oikeusvaltioperiaatteeseen ja tähän niin sanottuun Kööpenhaminan dilemmaan. Joten kysymykseni menee, tai siis liittyy siihen, miten on otettu näitä perustuslakituomioistuimen päätöksiä, koska olette valittaneet siitä prosessin jälkeen, mutta silti pitää oli tarkastella rikoslakia, muita säännöksiä myös ja käydä läpi näitä epäinhimillisiä olosuhteita vankiloissa. Aiotteko noudattaa tuomioistuimen päätöstä tavalla, joka ei johda protesteihin ja että se on johdonmukainen päätöksen kanssa ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksen mukana? Kiitos. Okay, um, now I want to make a special request to the interpreters, given the sense... Erityispyyntö tulkeille ottaen huomioon keskustelun luonne. Uh, continue their work for a few minutes more. I'd be... Jos voisitte jatkaa työtä niin muutama minuutin vielä. Nyt uh, otetaan vastaukset. Useimmat kysymykset on otettu ministerille, joten anna heille vielä hieman aikaa vastata. Sitten pyydetään muilta puhujia vastaamaan nopeasti. I'm going to go to the minister now for... Mutta nyt ministeri neljä viisi minuuttia. Aika ei tule riittämään. And, and if you want to do it in, in uh, I mean, we we're not going to have Romanian translation, so four or five minutes and then I'm going to... Neljä viisi minuuttia sitten muut vastaavat minuutissa. Minä vastaan ensimmäisenä kaikki kaikkein arkaluontoisimpaan kysymykseen. Minä vastaan tähän kaiken arkaluontoisimpaan kysymykseen siihen, jonka Ungreanu esitti itse poliittisena, poliittisesti liittoutumattomana poliitikkona, niin miten minkälainen, minkälaiset tuntemukset minulla on, kun kuulun tähän näin merkittyyn hallituksen? No, minä en tee politiikka oikealla tai vasemmalla. Minä en tee poliittisia päätöksiä, jotka perustuvat puoluekantaan. Minä teen ajan Romanian kansallista etua tunnistamatta poliittista väriä. On monia kysymyksiä, joita esitettiin. Meillä on neljä minuuttia aikaa, joten puhun lyhyesti. Lyhyesti, mitä tulee perustuslakituomioistuimen päätöksiin. Yksi päätös tehtiin, joka täysin peruuttamattomasti määräsi, että hallitus hyväksyy hätätilasäännöksen numero 13. Se on lainsäädäntövaltana sen oikeus ja että lainsäädäntövallalla on oikeus säännellä lakia, ja tätä sääntelyoikeutta ei voida poistaa perustuslakituomioistuimen toimesta. On kuitenkin totta, että kaikki syyttäjät voivat viedä läpi tutkimu- tutkintoja ja nostaa syytteen. Lainsäädäntövalta ei ole sellainen se voidaan poistaa, koska muuten lainsäädäntövalta ei olisi. Mitä tulee rankaisuun tähän näihin armahtamisasioihin, joita käytetään, joita tumivalta joskus käyttää tätä tämä ei ole olemassa tämä armahdusoikeus lainsäädännössä huvin vuoksi. Sitä käytetään toisinaan. Ei kaikkia tuomittuja voida armahtaa ja haluaisin käyttää tilaisuuden, jotta voin vastata erääseen kysymykseen. Korruptio asiat ovat poikkeuksena näissä armonnusasioista. Voidaan näitä siis muita toimenpiteitä, joita otetaan käyttöön. Vankila ei ole ainut mahdollinen sanktio. Se on kaikkein välittömin ja ankarin rangaistuskeino. Mitä tulee ö, aseman väärinkäyttöön, niin minä haluaisin tehdä havainnon. En tiedä, näemmekö me enää, mutta haluaisin nyt Ungreanon ja muiden kysymyksiin vastata. Minä en ole puuttunut sellaisiin asioihin, jotka eivät minulle kuulu, tai arvostellut sellaisia asioita, jotka eivät minulle kuulu. Tämä hätätilalaki, tämä hätätilasäädös on sellainen, johon minä pyrin vastaamaan mahdollisimman tarkasti. Tämä hätätilasäädös 13 oli toki sellainen, että siinä oli heikkouksia, mutta siinä pyrittiin saattamaan lainsäädäntö, joka koski näitä väärinkäytöksiä perustuslakituomioistuimen päätöksen mukaiseksi. Mikäli ei noudateta sääntöjä, niin hätätilalain mukaan tämä voidaan mm, vetää sivun toiminnastaan. Ja minä olen ehdottanut, että kaikki lainsäädäntö linjattaisiin perustuslakituomioistuimen päätösten mukaiseksi siten, että tässä olisi liikaa tulkinnanvaraa. Minun lainsäädäntöehdotuksella on nimenomaan tavoitteena se, että päätökset tuomio, perustuslakituomioistuimesta ovat linjassa lainsäädännön kanssa. Me olemme kaikki perustuslain 147 pykälän alaisia. Kaikkien on noudatettava perustuslakia. Ja mitä tulee vankilatilanteeseen, minä yritän tähän vastata. Puhuttiin siitä, että mikä on Denean suhde tiedustelupalveluihin. No, valtion roolissa on tiettyjä roolia. Tiedustelupalvelun on määrä tiedottaa niistä uhkista, jotka uhkaavat kansallista turvallisuutta. Se kuuluu sen toimivaltaan. Tiedustelupalvelut antavat tietoja tutkijoille ja tutkijat sitten päättävät, onko kyseessä rikoslakiin kuuluva asia vai ei. Tiedustelupalvelu ei tee rikostutkintaa. Nämä eivät ole päällekkäisiä, vaan toisiaan tukevia toimivaltaan kuuluvia asioita. MC yhteistyö ja seurantamekanismin suhteen me pyrimme kiinnittämään huomiota niihin kohtiin, joista meistä on arvosteltu, vaikka minulla on kuitenkin tietynlainen varauksellisuus näiden suhteen, koska näissä ei ole välttämättä konkreettisia selkeitä tavoitteita siten, että näitä voitaisiin poistaa listalta näitä kohtia. Vielä yksi vastaus, kiitos. Kyseessä on oikeudelliseen luotettavuuteen liittyvä ulottuvuus. Mikäli halutaan suorittaa tutkinta, on kuultava ihmisiä. Tätä kutsutaan rikostutkinnaksi. Minä voisin nyt puhua huomisen asti tästä hästä, kun tämä asia nostettiin esiin. Lopuksi minä haluaisin sanoa. Meillä on vielä paljon asiaa, mutta valitettavasti pitää lopettaa siihen. Can, can, uh, we just have some order? Järjestystä pyydän ohjelma on suunniteltu, niin nyt haluan olla tästä ihan selvä. Suurin osa kysymyksistä piti, osoitettiin ministerille. Teoriassa käytännössä nyt haluan sanoa tämän loppuun, ja näin kävi. Ohjelma oli suunniteltu täten, ja siitä libekoordinaattorit koordinaattorit sopivat, että on oikeus vastata ministerille. Se oli kuulemisen tarkoitus. Nyt minuutti kullekin muulle puhujalle, joten pyydän olemaan keskeyttämättä tämä vain vie enemmän aikaa respecta standardele de protecție a Oikeuksien ja vapauksien suojelunormia ei välttämättä kunnioitettu ja me emme enää ota käyttöön täytäntöpanon säädöksiä tämän asian suhteen. Me tulemme noudattamaan viranomaisten oikeuksia perustuslakituomioistuimen mukaan ja tämä tapahtuu sen kuin kolmen kansalaisyhteiskuntaa. Kiitos sitten mulle puhujille. Minuutti kukin mukaan lukien kysymykset, jotka oli osoitettu teille. Aloitetaan Livio Avramista. Eh, including any specific questions that were put to you, please. Sotkaa kysymyksiin, pyydän minuutti. Înțeleg că doamna Rapin a întrebat ceva despre neconstituționalitatea Edustaja Grappini esitti kysymyksen sellaisiin seikkoihin liittyen, jotka eivät ole perustuslain mukaisia. Tästä ei ollut niinkään kyse. Parlamentti yritti tehdä lain äh, siitä, mistä hallitus halusi antaa hätäasetuksen. Mr. Seuraavaksi herra Alistar Au minuutti. Kaksi kysymystä tuli. Yhdessä oli vale, joka liittyy siihen, että minulla olisi ongelmia oikeuden kanssa. Se ei pidä paikkaansa minun järjestössäni. On kollegoita ja perheenjäseniä, joihin on kohdistettu ennenkuvattomia hyökkäyksiä. Sen on tehnyt entinen vaseskun hallinto, mutta kaikki nämä syytökset on kumottu juttu. Ja ne ovat minun puolelleni nämä päätöstuomioistuimet. Usein Itä-Euroopassa nähdään, että kansalaisjärjestöjen toiminta ei ole sopivaa poliitikon mielestä sen takia. Tämä on nyt taas toistunut. Kysyttiin myös, onko tilanteita, jossain on kunnioitettu tai ei ihmisoikeuksia näissä prosesseissa Romaniassa. No, vakavin on tämä oikeudellinen käytäntö, joka on epäjohdonmukainen normit nyt ajattelevat tietyissä kanteissa käytetään tiettyjä tutkintamenetelmiä, huomataan, että jos sitten muualla sitten taas tehdään arvoratkaisuja, mikä johtaa selektiiviseen tuomioistuimen toimintaan. Ja täällä on monenlaisia seuraamuksia. Tietyissä kanteissa kunnitetaan oikeuksia, toisissa taas ei tai sitten yritetään piilotella tiettyjä asioita, koska on paljon ongelmia. Kiitos. Very much and thank you for... Kiitos, kiitos, että kysytään aikarajoissa. Sitten professori Liceanu. Un minut. Drama cea mai mare în România în clipa de față. Tärkein ongelma minun mielestäni Romaniassa tällä hetkellä on se, että poliitikon tehtävän ja kansalaisen roolin välillä on suuri kuilu. Kansalaiset ymmärrät politiikan velvollisuudet, mutta poliitikot eivät ymmärrä kansalaisten todellisuutta. Muuten poliitikot eivät olisi antaneet kansalaisten osoittaa mieltään niin pitkään. Poliitikot unohtavat oman roolinsa, he edustavat kansalaisia. Tämä hätätilasäädös. Täällä ei ole mitään, tilan, mitään tekemistä vankilojen olosuhteiden suhteen. Se oli tekosyy siinä suurempi hätätila on koulussa ja sairaaloissa. Siellä tilanne on sietämätön. Tämä DNA-tutkimus, tämä aloitettiin sen jälkeen, kun tehtiin valitus, jonka mukaan asiakirjoja on poistettu ja tuhottu sinä yönä, kun tämä laki, hätätilalaki säädettiin. Ministerit olivat tietoisia näistä. Neljäs asia, oikeuden riippumattomuus. Onko tämä taattu vai ei? Se on toinen asia. Ongelma on se, että jopa perustuslakituomioistuin on politisoitunut Romaniassa. Okay, um, thank you very much. We have to... Kiitos. Nyt äh, pitää tässä päättää tämä. Anteeksi vielä, herra Biro, minuutti. Uh, Minä haluaisin mainita Romanian vankilaolosuhteet. Ne ovat aivan järkyttävät. Vuodesta 2009 hallitus ei ole tehnyt mitään rahoituksen parantamiseksi, vankilaolojen parantamiseksi. Yksi syy sille, että hallitus tätä hätäasetusta ajoi, oli se, että tietyt vangit vapautettaisiin, mutta on aivan naurettavaa, naurettavaa puhua tällaisesta, koska hätäasetuksessa todetaan, että mm, armahdus pätee niihin tuomioihin, jotka olivat ehdollisia. Eli miten tämä olisi vaikuttanut vankilaolosuhteisiin, sitä en ihan tässä näe. No sitten oli näiden asiakirjojen sisällön tuhoaminen ja vastaisin edustaja Makoveille. Henkilö, joka oli Brasiliassa lomilla, on ST-puolueen puheenjohtaja. The, the hearing is now closed. Kuuleminen päättyy. Closed. The follow-up will be that the Libe coordinator... Liben koordinaattorit sitten ottaen huomioon, mitä tänään keskusteltu tänään, tekevät päätöksen siitä, lähetetäänkö valtuuskunta Bukarestiin, mutta tästä live-koordinaattorit sen päättävät siinä jatkotoimet. Tämä keskustelu jälkeen kiitos kaikille, että tämä mahdoton tehtävä saatiin päätökseen. Kiitos kaikille kurinalaisuudesta ja hyvästä tahdosta. Kiitos puhujille ja edustajille erityisesti niille, jotka eivät saaneet puheenvuoroa. Kiitos.